Okay, colleagues, if I can start the meeting, I know there's not a lot of... No niin, kollegat, aloitellaanpa vaikka ei kovin monta paikalla ole. Koska nyt olen viimeistä vuotta puheenjohtajien halua myöhästellä aloitusten kanssa. Esityslista luonnos on teille toimitettu. Kelpaako se kaikille? Selvä. Vielä pöytäkirjan hyväksymiset huhtikuulta ja toukokuulta. Selvä. No niin, no ennen kuin siirryn eteenpäin Dominikin mietintöön, niin sen verran kertoisin teille, että yksi pitkäaikaisimmista avustajista, Judith, Olsin toimistosta, lähtee täältä ja uskokaa tai älkää, hän palaa tuomariksi Itävaltaan. Voin vain kuvitella, että harjoituspaika oli täällä hyvä aikaa, mutta alussakin jo sinä jotain sanat tästä sanoa. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja, kun mainitsitte tämän kovin surullisen asian. Halusin vain sanoa, että olin todella iloinen, kun olen saanut tehdä työtä Juuditin kanssa. En tiedä, paraneeko työni. Katsotaan, mitä tapahtuu. Haluaisin vain sanoa virallisesti kiitos Juudit oikein paljon hienosta työstä ja kiitokset ystävyydestäsi myös. Se oli, teki työnteosta tekemisen arvoista. I think we, we wish you all well in your... Juuri toivotamme menestystä tietenkin sinulle uudella urallasi. Jäsenet voivat panna nyt ylös, että jos ongelmia tulee vastaan Itävallassa, kenen puoleen kääntyä. Jos ikääntyvä vanha meppi tulee siellä joskus vastaan, niin muistakaa, että nimeni oli Simpson. No niin, sitten seuraava kohta onkin Dominik Rikeen mietintö. Laivavarusteet. Tässä on nyt mietintöluonnoksen käsittely edessä. Ole hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö laivavarusteista ei tietenkään käsittele kaikkia laivavarusteita, vaan navigointi, välineitä, hengenpelastus- ja palontorjuntavälineistä ei suinkaan kaikkia laivavarusteita. Näiden osalta halutaan, että jäsenvaltiot kansainvälisten sopimusten mukaisesti valvovat tiettyjen normien, standardien mukaisuudesta rakentamisessa ja niiden suorituskyvyn suhteen. Jäsenvaltioiden tehtäväksi jää myös se, että vähennetään niitä huomattavia eroavaisuuksia, joita tällä alalla on jäsenvaltioiden välillä. Meillä on vielä ongelmia. Kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä on tapahtunut viivästymistä. On myös kansallisten viranomaisten työssä eroja ja puutteita markkinoiden valvonnassa. Kaikki tämä oikeastaan selittää sen, että todellakin turvallisuusoloissa on paljon vielä eroja. Komission ehdotus pyrkii täyttämään tämän tarpeen ja mahdollistaa sen, että vahvistetaan oikeusvarmuutta toisaalta yritysten näkökulmasta, jotka näitä laivavarusteita valmistavat, ja toisaalta pyritään lisäämään äh, alusten ja miehistön turvallisuutta. Komission Kertomus ottaa siis huomioon tilanteen asianmukaisella tavalla. Meillä on tarkistuksia, joilla pyritään täsmentävään tiettyjä epäselvyyksiä ennen kaikkea äh, keston suhteen, kun ajatellaan teknistä laitteistoa ja kuinka nopeasti täytyy sitten huomautuksen jälkeen putet korjata. Toiseksi on mahdollista myöskin tämä ruorimerkki korvata sellainenhan on pakollinen. Se vahvistaa sen, että laivanvarusteet on todella tarkistettu ja varmistettu. Tämä on jonkinlainen merkki, tarra ikään kuin, joka liimataan ja tämä mahdollistaa sen, että tehokkaasti ja nopeasti voidaan tarkastaa laivan varusteet, erityisesti väärennösten varalta. Tämähän on suuri ongelma laiva-alalla. Ehdotan myös sitä, että markkinoiden valvontatoimet, jotka ovat tarpeellisia, niiden pitäisi olla suhteellisia niin, että ei yritykselle synny turhaa taakkaa. Jäsenvaltiot vaativat tiettyjä vaatimuksia ja näillä voi olla sitten kustannusvaikutuksia, jotka ovat hyvinkin merkittäviä. No sitten ne delegoidut säädökset, kaikki tuntevat tämän asian. Tarkoitus on tehdä tekstillä, tekstistä tällä tavalla selkeämpi. Tässä puheenjohtaja tämä mietintö. Thank you very much. Mr. Fleckenstein. Kiitoksia. Sitten st ryhmästä Fleckenstein. Puheenjohtaja, ensinnäkin kiitokset esittelijälle hänen työstään. Kaiken kaikkiaan voimme tukea komission ehdotusta ja myös sitä, mitä edustaja Rike tässä sanoi. Suuria ongelmia emme tässä näe. On kolme asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin kahden parissa me vielä työskentelemme ja kolmannesta tulee tarkistus meidän taholtamme. Ensimmäinen on patenttien hyväksyminen notifioiduissa paikoissa – tämä tehtävä tai tässä tarkoitus on varmistaa se, että alusten varustelu vastaa kansainvälisiä sääntöjä ja suuntaviivoja. Ja tässä on kysymys ihan teknisestä asiasta. Näillä, äh, kuitenkaan näillä virastoilla ei ole kompetenssia ja toimivaltuuksia hyväksyä näitä patentteja. Ja meidän täytyy nyt katsoa ja huolehtia siitä, että nämä patentin hyväksymispaikat ovat hyviä. Toisekseen komission ehdotuksessa sanotaan, että nämä notifioidut patentointipaikat myös määrittelevät äh, muutkin tavallaan edellytykset. Kun valmistaja haluaa jonkun tietyn tuotteen hyväksymisen jossain erityisessä notifiointipaikassa, niin silloin tämä informaation vaihtaminen ei minusta välttämättä tuo mitään lisäarvoa ja sen vuoksi me tulemme vielä tarkastelemaan tätä tarkemmin. Kolmas asia on minulle kuitenkin jo ihan selvä, koska tässä ehdityksessä sanotaan, että tulevaisuudessa näiden, äh, konf- näiden äh, patentin antavien paikkojen tulee äh, säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan EU:ssa nämä asiakirjat ja myös laivoissa täytyy olla kopio tästä äh, luvasta. Ja tämä on minusta aikamoista kaksinkertaistamista, koska kysymys on sekä val- valmistajan asiakirjoista, tämän patentin myöntäjän asiakirjoista ja myös aluksen. Eli tämä on minusta hieman liikaa. Tässäpä meidän huomiomme. Muuten olemme täysin herran Rikkeen linjoilla. Kiitoksia Rova Meissner Aldesta. Kiitos. Kiitokset Dominikke Rikeelle tästä tehdystä työstä. Ei ole varmaankaan mikään sattuma. Mehän molemmat tulemme Pohjois-Saksasta ja olemme puhuneet samojen tahojen kanssa. Eli täytyy aina katsoa, mikä on järkevää, kun pyritään parantamaan alusten turvallisuutta ja miten alukset toimivat onnettomuuksien sattuessa ja missä on järkevää tehdä tiettyjä byrokraattisia vaatimuksia ja missä se ei ole perusteltua. Ja minulla on ihan samat asiat huomioitavana kuin mistä Fleckenstein puhui. Eli nimenomaan näistä patenttiasioista jotka patenttipaikat eh, myöntävät patentteja, niin eivät välttämättä kykene edes eh, tarkistamaan kaikkia näitä asioita. Joten tämä täytyy, tätä täytyy vielä miettiä. Ja tulen ehkäpä tekemään tähän eh, tarkistuksen. Sama sitten näistä asiakirjojen Äh, kopioista. Mehän emme halua lisää byrokratiaa, vaan byrokratia ainoastaan silloin, kun se on paikallaan ja sitä kautta suojellaan kansalaisia. Sama koskee alusten teknisiä vaatimuksia. Ja sitten vielä yksi äh, muu asia artiklassa 13.1, jossa äh, on kysymys siitä, että täytyy mainita, mikäli jotkin osat on valmistettu EUn ulkopuolella. Tämä on erittäin paljon. En tiedä, onko tämä ylipäätään mahdollista, koska niin paljon tuotteita, noin 40 prosenttia näistä tuotteista tulee Euroopan ulkopuolelta, joten onko nyt ylipäätään mahdollista toteuttaa se, mitä tässä vaaditaan? Tätä täytyy nyt miettiä ja katsoa, onko tämä ylipäätään realistista. Kiitos. Mr. Kramer. Herra Kramer. Ja, ich wollte mich auch im Namen von Keith Taylor bei der... Niin äh, haluaisin puhua Chris Taylorin nimissä. Anteeksi. Haluaisin äh, kiittää esittelijä. Ongelma on se, että testistandardeja täytyy parantaa ja että että usein ne eivät ole sitovia, mutta niitä täytyy kuitenkin noudattaa. Ja tässä ei saa olla mitään poikkeuksia, ja täytäntöönpano kansalliseen lainsäädäntöön menee tässä ehkäpä hieman liian nopeasti. Ei mene tarpeeksi nopeasti. Täytäntöönpanon pitää mennä nopeammin, ja täytyy estää sitä, että tämä nyt hidastuu. Mutta sitten mitä tulee asiakirjoihin, niidenhän täytyy olla päteviä koko maailmassa Muilta osin me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja kiitän Chris Taylorin nimissä häntä siitä. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Bradburn. Uh, thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. No niin, pari seikkaa, jotka halusin ottaa esille. Ensinnäkin minulla on aika isot varaukset tähän ehdotukseen siltä osin, että tässä nyt komissiolle pikkuhiljaa valuu toimivaltaa ja se leviää aina laveammalle varsinkin määräyksistä, delegoidusta säädöksistä ovat ihan rajoittamattomia ajatellen soveltamista ja aikataulua. Tämä aiheuttaa kyllä minusta huolta ja en tiedä, ovatko kollegat samaa mieltä tästä näkemyksestä. Sitten erityisemmin vielä, missä on syytä edetä varovasti, on se, ettei synny rinnakkaisia järjestelmiä sille, jota on imossa olemassa. Muutama kollega muistaakseni on maininnut sen, että tässä tarvitaan myös maailmanlaajuisia standardeja. Minä en haluaisi, että tässä ollaan vastoin niitä standardeja, tai sitten olisi rinnan tai muita sen rinnalla, mitä jo on olemassa ja johon jäsenvaltiot ovat liittyneet. Eli tämäkin aiheuttaa huolta mielestäni, mutta kaikkein suurin huolenaiheeni on kuitenkin kustannukset. Nimittäin minun näkemiseni asiakirjoissa niin ei ole mitään lukuja kustannuksista. Esimerkiksi jos ruorimerkki joudutaan korvaamaan jollakin sähköisellä merkillä ja niin edelleen. Jos huomioon muutkin esitetyt ehdotukset tämän lisäksi, niin kyllä tässä koituu aika lailla kustannuksia. Minulla on kyllä aika vakavia varaumia pelkästään tältäkin perusteella. Peru, tällä perusteella toivottavasti herra Rike huomioi tämän kun hän miettii eri kommentteja. Ehkä katsotaan sitten vielä tarkistusten muodossakin tätä. Kyllä. Kiitoksia, herra Kuun. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Danke auch an äh, Dominik Riquet. Niin, minäkin kiitän Dominik Rikeetä ja varjoesittelijöitä tästä hyvin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Toki voidaan lähteä siitä, että kaikki merenkulkuvaltiot luonnollisesti ovat edustettuja kansainvälisillä areenoilla, imossa ja muualla ja pitäytyvät näissä säännöissä ja esimerkiksi solassääntöjen mukaan turvallisuus merenkulussa ja että käytetään kaikkia keinoja turvallisuuskeinoja, minkälaisia esimerkiksi pelastuskeinoja on rahtilaivoilla, ristelylaivoilla, matkustaja-aluksilla mutta yhä enemmän kuitenkin tilanne on muuttunut sellaiseksi, että standardit, kuten herra Fleckenstein ihan oikein täällä painotti, standardit, joita vaaditaan, niitä ei välttämättä esimerkiksi valvota ja, ja noudateta, mitä tulee pelastusvälineisiin, alusten vakautusjärjestelmiin. Ja sertifikaatteihin, lupiin ja patentteihin. Ja sen vuoksi minusta on välttämätöntä, että nämä myös, näitä valvotaan niin, että kaikki nämä varusteet eurooppalaisilla rahtialuksilla, matkustaja-aluksilla ja risteilyaluksilla täyttävät vaatimukset. Ja että on tällaiset sertifikaatit ja patentit, eh, ne täytyy olla. Ja että ei voi olla mitään kolmansissa valtiossa valmistettuja tuotteita, jotka eivät vastaa turvallisuusvaatimuksia. Tämä on kaikki vain eh, henkilökunnan, miehistön ja matkustajien turvallisuuden vuoksi ja jotta voitaisiin välttää suuria eh, onnettomuuksia merillä, esimerkiksi kolareita, laivojen törmäyksiä. Mutta toisaalta luonnollisesti, luonnollisestikaan tämä ei saa tuoda mukanaan turhaa byrokratiaa. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten komissiosta herra Kalle Nitsos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Kiitos herra Rikierille erinomaisesta mietinnöstä, joka vaikuttaa aika tasapainoiselta. Uskomme, että useimmat esitetyt tarkistukset voidaan kyllä huomioida. On erittäin tärkeää itse asiassa on nyt nopeuttaa tämän asian etenemistä kahdestakin syystä. Ensinnäkin yksinkertaistamisen vuoksi todennäköisesti. Niin, todellakin, kun tässä tähdetään siihen, että saadaan aikaan yksinkertainen järjestelmä, joka voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä nopeasti. Siksi tämä on iso askel eteenpäin verrattuna siihen, mitä meillä nyt on nykydirektiivissä. Ja sitten toinen syy, jonka juuri edellinen puhuja totesi, että saadaan etulyöntiasema myös eurooppalaisille valmistajille, koska on paljon varusteita, jotka eivät ole asianmukaisia varusteita, huonosti esiteltyjä ja niin edelleen. Eli nyt tällä halutaan varmistaa se, että mitä laivoihin sitten pannaakin, että on kyse oikeanlaisista varusteista. Direktiivin myötä tulee menettelymuutoksia, jotka ovat ihan Lissabonin sopimusten mukaisia. Ja kuten totesin, näin voidaan nopeasti mukautua kansainvälisiin standardeihin, kun niitä joskus tulee. Tämä on tärkeä alalle sekä laivan varustajille että myös laivan valmistajille. Sen verran vielä teidän tiedoksen, että on hyvä huomata, että ja neuvosto haluavat nyt vielä saada aikaan edistystä ennen ensi viikon neuvoston kokousta. On hyvä, että parlamenttikin on tässä vauhdissa mukana. Me uskomme, että sopimus kolme toimielinen kesken löytyy aika pikaisesti. Lisäisin kuitenkin vielä yhden erityisen asian, jonka joku täällä ottikin esille. Se, että tässä on erimielisyyttä toimielinten kesken näissä täytäntöönpano- ja delegoituissa säädöksissä. No, pidetäänpä silmät avoinna ja katsotaan, miten tämä voidaan huomioida, kun tässä nyt on ehkä mahdollisesti tulossa eri mieltä. Yleisesti ottaen sanoisin kuitenkin tässä vaiheessa, että niin, toistaisin vain, että mietintö on aika tasapainoinen. Kyllä tässä päästään nopeasti eteenpäin ja saadaan se hyväksytyksi ajoissa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Dominik, haluatko jotain lisätä? Non, monsieur le j'ai pris... Euh, Ei, puheenjohtaja. Panen tarkkaan merkille kaikki kommentit ja me teemme sitten varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä, jotta saamme mahdollisimman nopeasti työvalmiiksi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten kertoisin vielä, että määräaikatarkistuksen jättämisen on viides päivä kesäkuuta puolelta päivin. äänestetään täällä sitten 9. heinäkuuta täysistuntoon menee syyskuussa tänä vuonna. Näin on ajateltu. Tarkistusten määräaika on siis 5. kesäkuuta puolelta päivin. Selvä. Kiitoksia kovasti. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla ympäristövaikutusten arviointi. Siinä meillä on lausuntoluonnos käsittelyssä herra Kusierilta Josef, olepa hyvä. Grazie, signor Presidente. Dinja opinioni, likineet mit lu... Kiitos. Tämähän on lausunto, jota meiltä on pyydetty. Se liittyy puolestaan Tänne raportti riguarda e diretti. Tätä on pyytänyt ympäristövaliokunta. Tämä liittyy siis parlamentin ja neuvoston direktiivin, jolla korjataan direktiiviä 2011-92 liittyen tiettyihin yksityisiin hankkeisiin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Mukana on myös julkisia hankkeita. Alun perin tässä oli omia oikeudellisia vaikutuksia Eli jouduttiin tekemään arviointi, oli sitten kyse yksityisistä tai julkisista hankkeista, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ja vasta sitten arvioinnin jälkeen voidaan myöntää lupaa. Tämän lisäksi voidaan todeta, että direktiivi ei ole mitenkään kiistanalainen. Sehän hyväksyttiin jo aikanaan, mutta tässä on jo kulunut neljännes vuosisataa sitten hyväksymisen ja nyt yhä enemmänkin kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Totta kai on myös paljon enemmän Euroopan mittakaavassa suuria hankkeita. Tätä on hyväksymisen jälkeen muutettu usean otteeseen, mutta ei perussisältöä ole kuitenkaan muutettu. Komissio on kuitenkin pitänyt tarpeellisena, että nyt voitaisiin tämä sopeuttaa uuteen poliittiseen ja, ja oikeudelliseen ja tekniseen ympäristöön. Komission tarkoituksena on, että näiden muutosten myötä saamme sellaiset puitteet, että voidaan myös korjata puutteet, joita on seulonnassa, ympäristövaikutusten arvioinnissa ja analyysissä ja myös, että epäjohdonmukaisuudet voitaisiin paremmin huomioida. Tranin puolelta voi sanoa, että minä tuen esitettyjä muutoksia. Tämä johtuu siitä, että on kyse myös rajat ylittävästä ulottuvuudesta ympäristökysymyksissä. Ajatellen ilmastonmuutosta tai katastrofiriskistä täytyy toimia Euroopan unionin tasolla. Näin voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaolosuhteet ja tuotetaan lisää arvoa verrattuna yksittäisiin kansallisiin toimiin. Kyllä puolan tätä, mutta ehkä joitakin pienempiä näkökohtia voitaisiin vielä parantaa. Siksi esitänkin joitakin tarkistuksia direktiiviin. Kaikkein merkittävin on se, että voidaan tunnustaa rajat ylittävien hankkeiden erityisluonne. Ne ovat niin tärkeitä kuitenkin liikenteelle Euroopassa. Todellakin, että meillä on tämän tyyppisiä hankkeita, joilla kuitenkin on rajat ylittäviä vaikutuksia. Alkuperäisessä direktiivissä huomioitiin nämä hankkeet, joilla on myös rajat ylittävä erityisluonne on aivan asianmukaista ja oikein, että tällaisetkin hankkeet nyt huomioidaan paremmin. Meidän täytyy myös TEN suuntaviivoja noudattaa paremmin, että jäsenvaltiot jotkut yhdenmukaisemmin toimisivat, että voitaisiin välttyä myös hallintorasitteelta. Olen myös ottanut huomioon ilmastonmuutoksen yhtenä tekijänä. Siinäkin meidän täytyy pystyä asioita arvioimaan. Se on kuitenkin erikseen muusta, mitä tässä on tarkasteltu. Tarkistuksessa täytyy olla johdonmukainen kuitenkin, koska ilmastonmuutos sinällä on eri tekijä. Mutta nyt sekin voidaan paremmin tähän ottaa mukaan. Ja tämäkin lisää johdonmukaisuutta tekstissä. Tämä siis koskee ennen kaikkea Euroopan laajuisia liikenneverkkoja. Olen tarkastellut myös lausunnossani matkailua. Tässäkin on syytä arvioida, miten paljon matkailulla on vaikutuksia. Tässä on omat historialliset ulottuvuutensa tietyillä alueilla, tietyillä pääkaupungeilla tai pienimmilläkin paikkakunnilla, jotka ovat kovin riippuvaisia matkailusta. Ne eivät saa kärsiä kehityksestä ennen kuin on arvioitu kunnolla myös kielteiset ympäristövaikutukset, siis jos tällaisilla hankkeilla on mahdollisia vaikutuksia. Siinä täytyy kuulla myös sijoittajia ja muita sidosryhmiä. Haluaisin kiittää muita, jotka ovat tässä olleet mukana. Olemme tehneet erittäin hyvää työtä. Kiitos, niin voin nyt kuunnella muita. Thank you very much, Mr. Kumutsako. Kiitos, herra Komotsakis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι βέβαιο ότι η οδηγία ε, ε, παρά το... Tämä direktiivi, josta tänään keskustelemme, on ollut vuosikausia voimassa. Sitä on pantu onnistuneesti, mutta toki se tarvitsee tiettyjä sopeutuksia. Pitää ottaa huomioon uudet olosuhteet ja tapahtumat. Me olemme voineet havaita puutteita, heikkouksia ja usein on käynyt niin, että jäsenvaltiot ovat joutuneet sitten oikeuskäsittelyihin mukaan ja joskus on viety asiat jopa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin ollen on ollut tarpeen korjata, parantaa näitä määräyksiä, jotka jo sinällään ovat varsin kattavat. Kun ajatellaan TEN-verkkoja, olen niiden suurissa suuntaviivoissa esittelijänä ja toivoisin, että kun tämä keskustelu alkaa näistä direktiiveistä, niin ajankohta onkin aivan otollinen on hyvä, että juuri nyt kun olemme näitä suuntaviivoja viimeistelemässä, keskustelemme myös näistä direktiiveistä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että komission ehdotus menee aivan oikeaan suuntaan. Tämä täytyy todeta myös lausunnossamme. Olen myös samaa mieltä suurimmasta osasta niistä kommenteista, joita lausunnon valmistelija esittää. Minusta komission ehdotus on hyvä, mutta haluaisin kuitenkin nostaa esille yhden seikan, joka oikeastaan nosti esille tiettyjä kysymyksiä. Tarkistukset 7 ja 10 tässä täytyy ottaa esille. Näissä tarkistuksessa puhutaan määräajasta. Siitä määräajasta, joten puitteissa vaikutusarvio on toteutettava. Tässä puhutaan kolmesta kuukaudesta. Ja sitten todetaan, että jos tarpeen, niin tätä voidaan sitten vielä lisätä, jatkaa tätä aikaa. Esittelijä aivan oikein jättää pois yhteisen strategisen intressin hankkeet. Hän toteaa, että näiden hankkeiden osalta yleinen etu johtaa siihen tilanteeseen, että tällaista jatkoaikaa ei, ei pitäisi myöntää. Ymmärrän kyllä, mi- mihin tällä pyritään. Tarkoitus on painostaa jäsenvaltioita niin, että ne todella nopeasti etenisivät konkretian vaiheeseen. Kysehän on sellaista hankkeista, joihin ne ovat jo sitoutuneet, mutta kyllä tämä herättää myös kysymyksiä mielessä. Niin nämä hankkeet ovat usein todellakin suurhankkeita, monimutkaisia hankkeita. Ja voisimme kai ajatella, että kyllä tässäkin pitäisi olla mahdollista harkita jatkoaikaa. Jos esittelijä toteaa, että ei minkäänlaista mahdollisuutta jatkoajalle, niin kyllä kai tällaisissa suurhankkeissa pitäisi jonkinlaista joustomahdollisuutta olla. Minä en vastusta sitä, että meillä on tarkistus, jossa tätä nimenomaista tarkistusta perusteltaisiin. Meillä voisi olla jonkinlainen perustelu tai lisäselitys tälle tarkistukselle. Minusta tämä joka tapauksessa on sellainen kohta, jota vielä pitäisi tutkia jatkossa. Toivon, että nyt olemme siinä vaiheessa, että viimeistelemme näitä verkkoasioita. Kyllä tämän täytyy olla yhteen sopiva ja johdonmukainen lausunnon kanssa suhteessa siihen, mitä olemme näistä TEN-verkoista keskustelleet. Kiitoksia joka tapauksessa esittelijänä. Mrs. Meissner. Rouva Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst. Kiitos Kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt sitä todella paljon työtä. Tämän näki ja kuuli myös hänen esityksestään. Mutta tämä on siis kuitenkin vain lausunto. Mutta tässä on hyvin paljon asioita, jotka koskevat meitä ja se kävi tässä eh, selväksi. Euroopan laajuiset verkot, rajat ylittävä liikenne ja matkailu. Sitä ei, me olemme siitäkin myös vastuussa. Myös eh, siinä nämä ympäristövaikutukset arvioinnit vaikuttavat. Ihan lyhykäisesti, koska täällä on sanottu jo paljon, nämä kohdat 7 ja 8 tarkistukset, ymmärrän ne täysin ja minusta olisi hyvä, että jos olisi realistista sanoa, että tässä ei ole pidennystä, mutta toimiiko tämä kuitenkaan käytännössä ja jos me jotain pyydämme, joka ei käytännössä ole täytäntöön pantavaa, niin se ei ole kovinkaan paljon avuksi. Toki voin ymmärtää esittelijää täysin, koska hän haluaa, että TNT eli rajat ylittävät projektit pääsisivät nopeasti käyntiin ja että tässä ei saisi olla minkäännäköisiä myöhästymisiä, joita automaattisesti voisi syntyä. Ja se voisi tulla näiden usein ympäristövaikutusten kautta. En nyt oikein tiedä, miten tätä sitten käsiteltäisiin, mutta multa osin olen sitä mieltä, että se mitä esittelijä ehdottaa on hyvää ja järkevää. Mr. Kramer herra Kramer. Niin äh, minäkin haluan äh, kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Te sanoitte, äh, että yhteistyö on ollut hyvää, mutta ei tämä nyt riitä pelkästään, että varjoesittelijät tekevät hyvää työtä, myös esittelijä on tehnyt hyvää. Ympäristövaikutusten arviointi on välttämätöntä, se on selvää, se käy myös mietinnöstä selväksi, mutta meidän täytyy tätä vielä vahvistaa niin, että yhtäältä ei tehdä niin ja toisaalta näin, ja että maat riitelevät sen vuoksi, että siinä välissä on raja. Me tarvitsemme yhtäläiset selkeät säännöt. Myös ilmastovaikutukset ovat tärkeitä. Ne ovat luonnollisesti kaikille tärkeitä ja vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on huomioitava. 2-30 vuotta sitten saattoi sanoa, että se ei ole niin tärkeää, mutta nyt, kuten te sanoitte, myös ymmärtämys on kasvanut. Jopa maailman ilmastohuippukokouksessa tämä otettiin selväksi. Välttämättömyys on olemassa. Kolmas asia. Luonnollisesti ympäristövaikutusten arviointia ei saa tavallaan pistää rinnakkain kustannusten ja voittojen kanssa. Kustannukset ovat itse asiassa korkeammat, mikäli ei huomioida ympäristövaikutuksia Eli tässä meillä on yhteiset intressit, kun käytetään tiukasti ympäristövaikutusten arviointeja ja noudatetaan niitä, niin usein ongelmat tulevat vasta jälkikäteen. Eli, eli, eli ympäristövaikutusten arvioinnilla voidaan säästää rahaa, kun se tulee etukäteen. Täällä mainittiin matkailu, Toki meillä on kokemuksia aikaisemmilta ajoilta. Matkailu voi tuhota matkailua. Sen vuoksi on tärkeää, että matkailu on kestävää, koska muuten se tuhoaa enemmän. Siinä voi olla lyhyen aikavälin voittoja, mutta pitkällä aikavälillä ei. Esimerkiksi Välimerellä ei enää turistit matkustaa sen vuoksi, että sinne satsattiin paljon rahaa ja, ja siellä tehtiin lyhyellä aikavälillä paljon voittoja, mutta ei enää. Eli siis täytyy huomioida matkailu. Me olemme, emme ainoastaan liikennevaliokunta, vaan myös matkailuvaliokunta. Ja viimeinen ää, asia, minä kävin erässä konferenssissa, jossa tapasin bayerilaisen henkilön, joka oli Straubinissa pormestarina, ja hän sanoi, että nyt vihdoin 33 vuoden jälkeen Straubinin Tonavan suisto ää, on Ää, paremmassa kunnossa. Jos 33 vuotta oli jo, olisi jo ollut tämä selkeät ympäristövaikutuksen arvioinnit, ei olisi pitänyt odottaa 33 vuotta äh, ja maksaa miljoonia kaiken näköisistä asiakirjoista ja tutkimuksista, vaan olisi voitu keskittyä ihan äh, muihin vaihtoehtoja. Tämä on erittäin hyvä esimerkki. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitokset, rouva Foster. Uh, thank you, Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Pari kommenttia oikeastaan. Kaiken kaikkiaan jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ympäristövaikutusarviointinsa aika hyvin. Syy tähän on ollut se, että järjestelmässä on joustavuutta. Kaikilla jäsenvaltioilla on eri viranomaisia, eri menettelyjä tällaisten asioiden hoitamiseksi. Tavoitteenahan tässä komission ehdotuksessa on se, että tilanne helpottuisi tässä puhutaan toki TEN-verkoista, mutta jos se asetetaan hetkeksi syrjään, niin kyllä meillä on myös huolia komission asiakirjan sisällön suhteen. Noin pintapuolisesti näyttää, että tämä voisi olla oikein mukava, jos olisi tällainen yhden lukujärjestelmä, mutta kyllä tilanne on monimutkaisempi, mitä pintaraapaisulla näyttäisi. On äärimmäisen vaikeaa saada kaikki virastot yhteen jos odotellaan, että yksi tekee työnsä ja sitten jää odottamaan toista, niin koskaan projekti ei lähde liikkeelle. Tässä varmasti on ongelma. Niin ikään, kun katsomme soveltamisalan laajentamista tähän screeningiin, niin ilmeisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa tästä ainakin löytyy esimerkki. 2500 hanketta tulee kyseeseen tässä mittakaavassa – vaikutusarvioinnin suhteen. Jos katsotaan, mitä toistaiseksi on ehdotettu, niin pienemmät hankkeet otettaisiin tässä pois. Ja Yhdys, ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteydessä puhuttaisiin jopa 500 000 hankkeesta. Jos ajatellaan aikaa ja kustannuksia, joka näihin menisi, niin onko todella tarpeen olla näin määräävä? Jos katsotaan vaikkapa moottoriteiden ydinvoimaloiden rakentamista, totta kai juuri tästä syystä ehdotus on tehty. Mutta jos jokin pieni ylikulku rakennetaan kylään, niin onko sitten komission asia määritellä, onko tehtävä tällainen. Joka tapauksessa paikallisviranomaiset tekevät ympäristövaikutusarvion varmaan myös muualla. Me emme tue tämän tyyppistä laajentamista. No sitten pakollinen soveltamisala. Täytyy katsoa, miten viranomaiset tekevät yhteistyötä. Tässähän on tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten välillä. Tämäkin on ihan yksityiskohtainen. Ja vielä viimeinen kohta puheenjohtaja, jonka tässä yhteydessä haluaisin nostaa esille, kun puhutaan akkreditoiduista asiantuntijoista. Meillä on teknisiä asiantuntijoita varmasti myös muissa jäsenvaltioissa. He ovat kunnioitettuja henkilöitä ja jos mainitaan akkreditoidut asiantuntijat, niin sitten olisi tällainen lisessointijärjestelmä, jota suinkaan ei tarvita. Jotkut maat kenties haluavat tällaisen lisenssijärjestelmän, ei se ole minulle ongelma, mutta jos tämä sana tänne sisällytetään, niin kyllä tästä tehdään liian määrävä järjestelmä. Me katsomme, että järjestelmämme on tiukka, vakaa järjestelmä, meillä on hyvät vaikutusarviot ja oikeat henkilöt tekevät oikea-aikaisesti päätökset. Meillä on ollut järjestelmä, joka toimii hyvin, emmekä katso, että nyt pitäisi ikään kuin tehdä tästä järjestelmästä entistä kattavampi ja isompi. Tässä kommenttini tässä vaiheessa ja vielä kiitokset loppuun esittelijälle hänen tekemästään työstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiosta. Ympäristöpääosasta Rampatsis. Yes, uh, thank you, Chairman. I would Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Muistuttaisin, että komission tavoitteet tässä ehdotuksessa olivat, että saadaan ympäristösuojelun tasoa kohotettua ja totta kai tällä on myönteisiä vaikutuksia myös matkailuun. Toiseksi piti myös virtaviivaistaa prosessia yhdenmukaista mahdollisimman pitkälle sen takaamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja sääntöjä, että on yhtäläiset säännöt kaikille. Eli kun kaikki nämä huomioitiin, niin Komissio voi olla vain kiitollinen esitetyistä tarkistuksista valmistelijan jäljiltä. Olemme kaikki tyytyväisiä. Yksi murhe on 70 tarkistuksissa. Ilmeisesti siinä on jotain ongelmaa, jos ajatellaan hankkeita, jotka ovat strategisesti tärkeitä. Ne pitää määritellä tarkemmin. Ja sitten tällainen ehdoton kielto kolmen kuukauden jatkamiselle. Ymmärrämme kyllä huolenne mutta ehkä kyse on myös oikeasuhtaisuudesta ja lähipäätöksistä, eli ehkä tässä kielto liian pitkälle. Sitten mitä muuta vielä? Jouston puute, on paljon velvoitteita, kuten Rova Foster tässä juuri toi esille. Minä korostaisin, että ehkä pakollinen soveltamisella määritteleminen olisi tärkeää. Tässä Tämä täytyy pakollisena huomioida koko prosessin ajan, mutta jos tämä on prosessin alussa, niin silloin voidaan virtaviivaista ylipäätään prosessia ja säästää rahaa, helpottaa viranomaisten työtä. Tämä liittyy myös ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, siksi komissio on korostanut tätä pakollista soveltamista. Täällä mainittiin asiantuntijat. Tämä on 5.3 artiklaa. Tämä on yksi mahdollisuus, jota tarjotaan jäsenvaltioille käytettäväksi, että voidaan hyvää kohentaa. Tässä on myös kansallisia asiantuntijakomiteoita. Tästä on paljon kokemusta yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta meidän mielestämme tässä artiklassa haluttiin puuttua nimenomaan hyvään laatuun. Jos ei sitä kunnolla valmistetaan, niin siihen liittyy myös ongelmia, miten valistuneita päätöksiä voidaan viranomaisten taholla tehdä. Ja jos YVAL-kertomukset eivät ole kunnollisia, niin tulee paljon ö, riitajuttuja. Voi olla, että tämä termi akkreditoitu ei sovi ihan kaikille jäsenvaltioille, mutta nykyinen ehdotus kyllä antaa meidän mielestämme riittävästi joustoa kaikille jäsenvaltioille järjestelmien mukauttamiseksi, mutta laatuun täytyy puuttua. Thank you. Kiitos, herra Kushier. Vielä kun haluatte lisätä jotain, niin Josef. Grazie, su presidente. Eh, Kiitos, eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoitani heidän eh, hyvin arvokkaista puheenvuoroistaan ja huomioin ja mietin heidän ehdotuksiaan mitä tulee tarkistuksiin 7 ja 10. Ja olen avoin jatkokeskusteluille. Jos kollegat haluavat äh, vielä äh, parantaa tätä lausuntoa, niin muistuttaisin, että määrä aika on lähellä tarkistuksen jättämiselle 4. kesäkuuta. Aika on hyvin vähän mutta mikäli halutaan keskustelua, se on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia kovasti ja sitten muistuttaisin jäsenille, että määräkä tarkistuksen jättämisellä on 4. kesäkuuta. Äänestys valiokunnassamme 18. kesäkuuta ja tämä ympäristövaliokunnassa äänestys on 10 heinäkuuta. Ensimmäinen määräaika on siis tarkistusten jättämisen määräaika 4. kesäkuuta. Olekat, tässä on pikkuinen ongelma, koska ollaan etuajassa. Ja seuraavaa kohtaa varten ei ole valmistelijaa paikalla, ei kyllä varjojakaan. Karissa seuraavassa kohdassa ajattelin vaihtaa näiden paikoittain herra Danellis otettaisiin ensin. Ja sitten Barnion lausunto sen jälkeen, mutta jos joku vastustaa sitä, niin en tietenkään voi. Mutta nyt esitän kuitenkin teille, että otetaan Danielisen lau, mietintö ensin. Vastustaako joku tätä? Eh, voi olla, että komissio ole paikalla, ymmärrän toki tämän. Eli Danielis voidaan ottaa ensin, passaako se kaikille? Selvä. Sitten seuraava kohta on sininen kasvu. Σχετικά λοιπόν με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους, δεν έχω πολλά... Kiitos. Minulla ei juurikaan ole sanottavaa kollegoiden tekemistä tarkistuksesta. 135 oikeastaan kattaa kaikki aiheet, joita tässä mietinnössä on. 131 siis. Suurin osa tarkistuksesta on aivan mietinnön logiikan mukaisia ja ne varmasti edesauttavat lopputulosta. Yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa, joita haluan kiittää tästä työstä, tämä on ollut mahdollista, että olemme saaneet ryhmitellyksi tarkistukset 19 ryhmään, 19 kompromissitarkistusta siis. Me emme halunneet liian monimutkaista ja pitkää tekstiä. Halusimme tiivistetymän lyhyemmän tekstin. Suurin osa tarkistuksista liittyy siihen huomioon, jota pitäisi keskittää ympäristöön. Silloin kun puhumme kaupallisesta toiminnasta, merialan toiminnasta, me kaikki tiedämme, että ekosysteemit ovat äärimmäisen herkkiä, haavoittuvaisia. Eikä pidä myöskään unohtaa, että nämä toimet, niin kuin matkailu esimerkkinä, luonnollisesti joutuvat kunnioittamaan ympäristönäkökulmia, ympäristön suojelun näkökulmia. Meillä on myös sektorikohtaista politiikkaa, merialaa, merenkulkua. Täytyy myös todeta, että Suurin osa kommentoista, joita kuulemme, jotka liittyvät esimerkiksi meren resurssien käyttämiseen esimerkiksi kaivosteollisuuden näkökulmasta, täytyy luonnollisesti muistaa, Meillä on myös kalatalousvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot. Niissäkin on noudatettu samoja suuntaviivoja ja samaa logiikkaa. Loppuun vielä toteaisin, että meillä on aika lailla tarkistuksia, jotka liittyvät saarialueisiin. Ja erityispiirteisiin, sen eri, erityisluonteeseen, joita saarialueilla EU:ssa on verrattuna mantereisiin. Haluan kiittää kaikkia kollegoita läheisestä yhteistyöstä. Ja haluan kiittää niitä, jotka ovat osallistuneet tekstin laatimiseen mukaan luettuna sihteeristö. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Kuun, en tiedä haluatteko puhua kansanpuolueen puolesta vai Maisnerko ensin. Rouva Vlaston se pitäisi olla, mutta tässä nyt on vähän vaihdettu paikkoja. Minä haluaisin kiittää tietenkin esittelijää. Totta kai tämä on tärkeä mietintö ja menee ihan oikeaan suuntaankin. Ja tässä voidaan nyt vielä miettiä, miten tässä hoidetaan ylipäätään sininen kasvu ja merialueiden käyttö. Tämä liittyy paljon myös meriteollisuuteen. Tämä liittyy alueellisia näkökohtia, matkailua, laivan varustamista ja kaikki tämä täytyy jotenkin saada tasapainoisesti yhteen, vaikka vaikea se on. Mielestäni herra Danielis on onnistunut tässä hyvin. ajatella myös tarkistuksia, niitä voimme tukea. On erittäin tärkeää meidän mielestämme, että me saamme eurooppalaista lisäarvoa. Kun ajatellaan taloudellista tilannetta monessakin jäsenvaltiossa, niin se on hankala. Me tarvitsemme kasvua Totta kai meriteollisuus on tässä tärkeässä asemassa, eli voimme tukea. Thank you, Mrs. Meissner. For the... Rouva Meissner liberaalista. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos Spiros Nellisille. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä varjoesittelijänä hänen kanssaan. Aivan niin kuin kunnes totesi, niin sininen kasvu on tärkeää Minähän tulen samalta alueelta kuin Angela Merkel ja häneltä on hiljan kysytty, mitä hän tekisi tämän kriisin ratkaisemiseksi Euroopassa. Ja Merkel vastasi, että no meripolitiikka ja sininen kasvu ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopalle. Myös tässä EU 2020-strategiassa. Viime viikolla oli Maltassa. Siellä vetettiin kansainvälistä merenpäivää. Parlamentti oli edustettuna ja puhuin avajaistilaisuudessa ja mainitsin myös tämän mietinnön ja sen, miten suurella kunnioituksella me asiaa käsittelemme. Meillä on tässä paljon mahdollisuuksia. Olin myös viime viikolla tapaamassa opiskelijoita, jotka opiskelevat meri meriteollisuutta, ja he puhuivat kestävyydestä mainitsin, että tämä on nimenomaan yksi meripolitiikkamme perusperiaatteita. Tiedämme, että meriä voidaan hyödyntää jatkossa vain, jos toteutamme tämän ympäristön kannalta kestävällä tavalla. No, tarkistuksista ei paljon tarvinne sanoa. Puhuimme viime viikolla jo kompromisseista. Pääsimme pitkälti sopimukseen näistä. Kahta kompromissia lukunottamatta ryhmämme voi tukea kompromissi. Ja uskon, että tästä tulee hyvä mietintö. Kiitoksia kovasti. En tiedä, Rova Foster, onko teillä mitään lupaa puhua Ratsiilenin puolesta, mutta saatte kyllä, jos haluatte. Niin oikeastaan Peter van Daaleni piti, hän on kai varjoesittelijämme. Yleisesti ottaen, niin meillä oli kommenttia, mutta menee tässä yksityiskohtiin, koska Peter nyt on virallinen varjo. Mutta Totta kai tässä voitaisiin miettiä rajat ylittävää yhteistyötä, koska se on niin äärimmäisen tärkeää. Mutta hiukkasen olemme huolestuneita lainsäädäntölähestymistavasta sen sijaan, että olisi yhteistyötä. Edistettäisiin pk-yrityksiä, innovointia, tutkimusta, mutta ei tällaista lainsäädäntöä. Yleisesti ottaen mietimme, miten saataisiin hyviä puitteita jäsenvaltioille, joissa toimia – sen sijaan, että iso joukko sääntöjä. Tämä näin yleisellä tasolla EKRn puolelta. jota yksityiskohtia tulee sitten, kun tässä tarkistuksessa sen sellaista, mutta kiitos kuitenkin esittelijälle, kun tähdet on keskitytty aika lailla, mutta tämä on tällainen yleinen huoli. Minä itse tulen saarelta ja siinä tarvitaan kestävää meripolitiikkaa siinä ympärillä, mutta mikä se sitten on se oikea lähestymistapa? En nyt ole ihan vakuuttunut, että tämä nyt on oikea lähestymistapa, mitä komissio on esittänyt. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Thank you, Mrs. Foster. And you... Kiitoksia Rova Foster, oli aivan oikeassa. Herra Van ihan tässä piti puhua EKRn puolesta. No, komissiosta ei kai ketään ole, se nyt on ymmärrettävä totta, kun edettiin niin nopeasti ja sitten Danelis, onko teillä vielä jotain lisättävää? Monaha dio κουβέντες, μία επισήμανση κύριε Πρόεδρε. Kaksi asiaa. Suurin ongelma tänään Euroopan taloudessa on se, että kilpailukyky lähes kaikilla sektoreilla on katoamassa – ja talouden keskus on siirtymässä itään. Ja nyt 7000 vuotta meidän esi-isämme Euroopassa eivät ainoastaan taistelleet selveytymisensä puolesta, vaan kasvun ja kehityksen puolesta, ja sen vuoksi he lähtivät merille. Ja nyt Tämä on muuttunut valtavaksi haasteeksi. Meidän täytyy palauttaa menetetty kilpailukyky. Ja meidän täytyykin keskittää tavallaan ponnistelumme merille. Me tiedämme kuinka, me tiedämme minne ja miten. Komission sinisen kasvun sininen kirja antaa meille vastauksia tätä kriisiä vastaan taloudessa, mutta myös yhteiskunnallisiin kriiseihin, niin että me voimme luoda työpaikkoja. Tämä on visio, joka on hyvin kunnianhimoinen, mutta samanaikaisesti myös realistinen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä ja tuesta ja luonnollisesti kiitän myös sihteeristöä joka on myös tuonut kortensa kekoon. Mr. Taylor. Herra Taylor, voitte, me muutimme tässä järjestystä, koska Barney ei ollut paikassa, vaan herra Danelis. Te tulitte toki vasta, mutta haluatteko jotain sanoa Danellisen mietinnöstä? Ihan vapaasti, jos haluatte. No, kiitoksia kovasti. Minä ihan lyhyesti jotain sanoisin tästä Kiitos esittelijälle. Hauska nähdä, että hän, hän pystyi huomioimaan niin monta hyvää ehdotusta omissa kompromisseissaan. Me olemme ryhmässämme keskittyneet ennen kaikkea siihen, että ajatellaan luonnonsuojelun tarvetta suhteessa talouskehitykseen tai muuhun merelliseen toimintaan. Meidän mielestämme että tämä ei ole ihan riittävästi huomioitu komission ehdotuksessa – sinisessä kaskussa. Eli tämä tasapaino kallistuu vastoin kestävää kehitystä ja puoltaa enemmänkin kasvua sinällään. Oli sitten hyvää tai huonoa kasvua. Tässä johtotähtenä olisi nimenomaan sinisen kasvun kestävyys. Täytyy kunnolla ja soveltaa myös ennaltavaratumisen periaatetta, kuten on perussopimuksen kirjattu, niin että taloudellinen toiminta ei saisi olla etusijalla, siis ja mennä ohi meriympäristön terveydentilan. No ei varmaan kovin yllättävää tämä kanta teidän mielestänne, mutta me uh, ym, uskomme rajat ylittävään yhteistyöhön. Eihän merellä ole rajoja, mutta me tiedämme, ettei tarvita kuitenkaan yhdenmukaisia sääntöjä, joita kaikissa oloissa voitaisiin soveltaa. Laivan romutusta harjoitetaan huolestuttavissa oloissa ja me tarvitsemme yhä enemmän myös kierrättämistä ja raaka-aineiden uudelleenkäyttöä, niin että matkailukin olisi kestävällä pohjalla – siinä huomioitaisiin myös puitteet. Kuitenkin meret edustavat 70 prosenttia maapallosta. Siellä on paljon potentiaalia myös ajatellaan kestävän matkailun kehittämistä. Näissä periaatteessa valitettavasti emme ihan voi tukea tarkistuksia 5 tai 16. Siinä on kaikki, mikä minä haluaisin sanoa. Okei, okay, thank you. Selvä, kiitoksia kovasti. No niin, ymmärrän toki, että tässä nyt rämpölyä heittänyt järjestyskin, mutta kun meni, meni nopeasti eteenpäin edellisissä kohdissa, niin tästä muuten äänestetään huomenna. Ja sitten haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi tänne kokoukseen 16 opiskelijaa Kasselin yliopistosta, salin takaosassa. He ovat täällä Rova Weilerin, Weilerin kutsumina SD-ryhmästä. Lämpimästi tervetuloa. Toivottavasti keskustelusta nyt jotain jää käteen teillekin. Nyt ollaan merellisissä tiimoissa. Nyt navigoidaan merillä tänä aamuna valiokunnassa. No joka tapauksessa tervetuloa. The next item on the... Seuraava kohta esityslistalla on herra Parnion mietintö, fluoratut kasvihuonekaasus. Gilles, olepa hyvä. Merci, euh, Donc... Kiitos puheenjohtaja. Eli sitten 26. huhtikuuta alkaen, jolloin oli määräkä tarjottu niin, että minä olen tavannut varjoesittelijöitä, jotta saataisiin aikaan välitysehdotuksia helpottaaksemme huomista äänestystä meidän valiokunnassamme. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjosittelijöitä heidän osoittamastaan ymmärryksestä, kun näitä kompromisseja laadittiin. Nyt olemme vahvistaneet kompromissitarkistuksia koskien 11, 13 ja 19 artikloja ja viisi liitettä. Ensinnäkin numero ykkönen, joka liittyy 11 artiklaan ja sen kolme kohtaan, ja se kattaa tarkistukset 19, ja 84, 82 ja sitten Ilonitsa kappale 7. Tämän myötä voidaan ensimmäinen tammikuuta 30 asti vielä käyttää näitä laitteita, joissa on fluorattuja jo käytössä ja siksi saamme aika siirtymäkauden näiden kylmäkuljetuslaitteiden käyttäjillä, kun niihin on kuitenkin investointu. Näin vältytään tarpeettomilta jätteiltä. Tätä tuetaan monelta taholta. Seuraavat ryhmät, kansanpuolue, SD-ryhmä, ALDE ja EKR. Ja sitten kompromissitarkistus 2, joka liittyy 13 artiklaan 4a-kohtaan, niin siellä on tarkistukset 93 ja 94. Tämän myötä voidaan korostaa sitä, että voidaan markkinoille saattamista vähentää, kuitenkin muistuttaen, että komission täytyy taata se, että markkinoilla on myös vaihtoehtoja tarjolla, jotka ovat teknisesti toteutettavia ja varmoja, myös taloudellisesti elinkelpoisia. Ryhmä SD, ALDE, Vihreät, GUE ja EKR tukevat tätä. Ja sitten Kompromissi kolme liittyy 19 artiklaan kolme kohtaan ja se on 23 ja 15 tarkistun mukana. Siinä saadaan lisää arvoa asetukseen liittyen näihin kasvuhuonekaasuihin, jotka ovat tässä asetuksessa mukana. 22 on tässä määrä vuosi eikä niin 24, kuten komissio esitti. Tässä kertomuksessa pitää olla myös ennuste kasvuhuonekaasujen tarpeista eri vuosille, toisin kuin komissiossa on esitetty. Tämä kompromissi saa tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä meidän valiokunnassamme. Ja sitten numero neljä liittyvät liitteeseen 5. Suullinen tarkistus 1 on tässä ja 29, 30 ja 130 135 tarkistukset ovat myös mukana. Siinä määritellään, mikä on enimmäismäärä kasvihuonekaasuissa, joita tuojat voivat saattaa EU-markkinoille joka vuosi. Tässä vastakkain on eri etunäkökohtia, mutta olemme kuitenkin saaneet aikaan kompromissin, jossa on kunnianhimoiset leikkaustavoitteet niin, että kuitenkin ala saa aikaa sopeutua tilanteeseen. Tämä on nyt vahvistettu kompromissitarkistus ja kansanpuolue, SD, ALDE ja EKR tukevat tätä kompromissia. Eli herra puheenjohtaja, Huomenna tästä äänestetään. 90 nurkilla. I believe so as well, Mr. Minäkin olen käsittänyt näin, mutta katsotaan, että pysytään aikataulussa. Nyt no, tänään se ei ole kovin hyvin onnistunut. Todellakin huomenna toimitetaan äänestys kansan puolesta, herra Vankie. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is én is szeretném megköszönni Pányi úrnak a... Kiitos. Minä kiitän myös Rappanuuta hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Kuten hän itsekin sanoi, yhteistyö on ollut hyvin tehokasta. Tässä oli tiettyjä asioita, jotka olivat EPlle erittäin tärkeitä ja ne ilokseni on myös otettu mukaan. Me siis tuemme fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttökieltoa silloin, kun on olemassa hyvä vaihtoehto. Ne eivät saa siis olla vaarallisia kuluttajille, eivätkä ne myöskään saa tuoda mukanaan lisäkustannuksia kuluttajille. Mitä tulee TRAN-valiokuntaan, niin meillähän tässä on kysymys hyvin tärkeistä asioista. Tässä on kysymys kaasuista, että käytetään kylmälaitteissa, äh, myös kuorma-autoissa, kylmäkuljetuskuorma autoissa Ja myös äh, sähkö tuotannossa, johon ei ole löydetty mitään vaihtoehtoja, jotka voisivat taata turvallisuutta. Eli nämä kompromissit, jotka mainitsitte, niin EPP voi tukea niistä kolmea. Ne on valmisteltu erinomaisen hyvin ja uskon, että ne vievät tätä lausuntoa eteenpäin. Toisen kompromissin suhteen meillä oli hieman ongelmia sen vuoksi, että EPP haluaisi, että komission ehdotusta tiukennettaisiin ja samanaikaisesti yksinkertaistettaisiin. Me haluaisimme hieman selkeämpiä ja yksinkertaisempia äh, sääntöjä. Kaikkia kaasuja ei voida jättää tämän säätelyn ulkopuolelle, mutta on tiettyjä kaasuja, jotka vaikuttavat teollisuuden toimintaan huomattavasti. Kiitokset ja kiitokset herra Panjolle tästä työstä, jota hän on tehnyt ja kiitokset tästä hyvästä yhteistyöstä. On tärkeää, että me saamme nämä fluoratut kasvihuonekaasut korvattua sen vuoksi, että ne ovat moninkertaisesti vaarallisempia vielä kuin muut Kysymys on siitä, kuinka nopeasti tämä voi käydä ja mitä vaihtoehtoja on käytössä. Ja näissä vaihtoehdoissa näyttää hankalalta saada ne ajoissa tai ylipäätään löytää vaihtoehtoja. Ne ovat esimerkiksi hyvin nopea, syttyvät, helposti syttyviä ja sitä kautta ne ovat potentiaalisesti vaarallisia. Yleisesti ottaen eh, esittelijä sanoikin, että me olemme aika lailla yksimielisiä, tuemme kaikkia kompromissiehdotuksia, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin miettiä, onko kaikilla aloilla eh, olemassa vaihtoehtoja. Esimerkiksi junien ilmastointilaitteissa vaikuttaa olevan ongelmia ja EPPn esittelijäkin juuri sanoi, että hän haluaisi muutamia poikkeuksia terveyssektorille myös ja, tätä me, ja, ja avaruusteollisuuteen. Tätä me tuemme. On erittäin tärkeää, että me pääsemme eteenpäin tässä varsinkin kylmäkuljetusten alalla. Mr. Taylor for the Greens. Herra Taylor vihreistä. Mikrofoni. Thank you, Chair. Sorry, lost the button there. Kiitos. Nappi meni hetkeksi hukkaan. Haluaisin kiittää edustaja Barniota hänen tekemästään työstä. Teimme hyvässä yhteistyön hengessä työtä ja pääsemme eteenpäin. Meillä oli mahdollisuus ryhtyä kunnianhimoisiin toimiin niin, että päästäisiin tavoitteisiin etenemissuunnitelmassa kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta vuonna 2050. Tässä meillä on mahdollisuus, mutta valitettavasti tämä mahdollisuus ei nyt ikään kuin konkretisoidu. Liikennesektorilla on tässä oma syynsä. Minusta tämä lausunto ei mene riittävän pitkälle. kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksessä. Mehän tiedämme jo paljon, ei tähän tarvita lisää tutkimuksia, vaan tarvitaan lisää askelia, todella konkreettisia toimia näiden kaasujen kieltämiseksi. Tehokkaat vaihtoehdot ovat jo olemassa. Kunnianhimoiset toimet ovat meidän tavoitteittemme mukaisia myös taloudellisesti ja tarkoitus on tukea PK-yrityksiä, jotka tuottavat korvaavaa teknologiaa täällä Euroopassa. Sitten taas HFC-kemikaaleja tuotetaan monikansallisissa yrityksissä ja käytännössä valmistetaan Kiinassa. Teimme kovasti työtä tarkistuksen neljä tiimoilta, jotta saataisiin aikaiseksi kompromissi, mutta valitettavasti ja kunnianhimon puute ei täyttänyt meidän toiveitamme. Sen takia me emme voi tukea tarkistusta neljä. Kiitos puheenjohtaja. Rova Foster, Siilerinkö puolesta tällä kertaa? You'll probably have some other comment. Hänellä on varmasti muita asioita, mutta hän on jonnekin hävinnyt. Tänä aamuna kaikki on kauhean vaikeaa. Minulla kyllä on joitain kommentteja, ehkä menevät päällekkäin. <laughs> No niin, kiitoksia esittelijän uurastuksesta, valmistelijan uurastuksesta. Tämä on aika mutkikas, aika hankala. Harvapa täällä on kemisti, eikä tiedetä oikein mikä kuuluu minnekin. Mutta tämä muistuttaa vähän REACH-asetusta ja muistan, että siinä kaikki menivät ihan hulluiksi vuosinajaksi mutta nyt tässä ollaan poistamassa pikkuhiljaa F-kaasuja. Eli kaiken kaikkiaan jotkut muutetut artiklat ovat sellaisia, joita voimme kyllä tukea. Menevät ainakin oikeaan suuntaan, jos ajatellaan koulutusta ja sertifiointi. Kahdeksan artiklassa, 11 artikla on saanut aika ison tuen taakseen eri kynnyksistä palveluissa, huollossa, mutta 13 artiklakin, missä aikataulussa tästä luovutaan, se on aika hankalaa. 18 artikla puolestaan, jossa on tietojen kerusta kyse, raportoinnista, sekin on kovin mutkikasta, hankalaa. Yleisesti ottaen kuitenkin tälläkin on tukea löytynyt. Sitten, missä meillä on murheita ja aika isojakin, on se, että uudet tuotteet kokonaan kiellettäisiin ja mitä tulee vaihtoehtoja ja mitä rekisteriä tarvitaan, ne ovat ongelmallisia. Sitten kompromisseihin mennäkseni meidän ryhmämme tai kollegani ehkä ovat eri mieltä, mutta me tuemme yksi ja kaksi tarkist kompromisseja, mutta kolmosta ja nelosta emme. Kolmosessa ovat nuo kaikki vuosimäärät ja nelosessa prosenttiluvut. Minä olen aika epäilevänä ajatellen prosenttilukuja, no kaikilla kunnialla, mutta komissio nyt niitä on esittänyt. Ja ne ovat niin tarkkoja täsmällisiä päivämääriä, että aivan uskomatonta oikeastaan minun mielestäni. En nyt väitä, ettei tavoitetta tarvita, mutta tällä tarkkuudella 63 prosenttia, 34 prosenttia, miten se onnistuu? Se on muutenkin hankalaa. Sitä vaiheessa, kun me olemme pyrkineet sitä tarkistamaan ihan hyvässä uskossa, ja annetaan muita lukuja. Ovatko ne sen parempia kuin muutkaan? En minä tiedä. Nimittäin me pyrimme nyt kuitenkin valiokunnassakin jotain saamaan aikaan. Totta kai kiintoisaksi tämä käy kyllä myös ympäristövaliokunnan kanssa. No kaiken kaikkiaan, kuten totesin, meillä on ongelmia vähittäisen poiston ja korvaamisen kanssa. Ja äh, se on todella hankala, vaikka finaalisesti sitä uskokkaan. Totta kai me haluamme puhtaita tuotteita, siihen me tähtäämme koko ajan, mutta katsotaan miten tämä nyt etenee. Näin niin kuin liikennepalilla istuessa. Kiitos valmistelijalle taas kerran. Kiitoksia. Rova Wills. Vielen Dank. Die Kommission sieht im Kern lediglich ein Face Down vor. Kiitos. Minusta tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle, kiintiöt eivät ole tarpeeksi tiukat. Ja jotta meillä ei olisi liikaa kasvihuonekaasuja ilmapiirissä, me tarvitsemme selkeitä kieltoja. Ja minä olen esittänyt tarkistuksia, jotka vaativat näitä tiukennuksia. F-kaasuta on korvattava joissain sektoreilla 2015 on mahdollinen, joillain 2020 ja tietyissä poikkeuksissa vielä hieman myöhäisempikin ajankohta. Ja tämä on mahdollista. Nyt minusta tässä tavallaan heikennetään tilannetta, koska valmistajat muuttavat tuotantoaan vain silloin, kun sitä vaaditaan niiltä. EUn täytyy ja EU voi ottaa käyttöön kieltoja ja antaa selkeät markkinasignaalit investointi- ja tuotantolaitoksille, koska se tulee jatkossa olemaan myös se kustannussäästö. Ja siinä vaiheessa, kun saadaan aikaan nämä kiellot, niin silloin pikkuyritykset ainakin välittömästi äh, lähtevät sopeuttamaan äh, tuotantoaan kysynnän mukaiseksi. Kiellot äh, johtavat tässä ilmastonsuojeluun, mutta myös tuotannon suunnittelun varmuuteen kielothan toimivat vain silloin, kun ne eivät avaa ovia rajoittamattomille poikkeuksille. Olisi kontraproduktiivista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus rajattomasti jakaa poikkeuksia. Minä toivon, että me saamme yhteisen hyvän kannan aiheesta, mutta painotan jälleen kerran, että asetus voi täyttää tarkoituksensa vain silloin, kun täytämme kaikki porsaanreijät. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Wills, for the commission. Kiitoksia Rova Wills komissiosta. Ja sitten taas herra Rain, eli taas päästään esille. Rain ympäristö pääosastolta. Maritime, uh... Kiitos. Vaikkakaan ei nyt mene meriosasto nämä kiitokset. Kiitos tästä keskustelusta. En voi kommentoida kompromissien sisältöä, koska emme ole niitä nähneet toistaiseksi. Periaatteessa kysymykset, joista on laajasti keskusteltu, esimerkiksi tämä huoltokielto. Olemme tietoisia, että tässä soveltamisalan tiukentaminen voisi olla hyödyllinen, kaventaminen voisi olla hyödyllistä. Muistuttaisimme, että tämän toimen ympäristöhyödyt riippuvat pitkälti siitä päivämäärästä, jolloin tämä tiukennettu, kavennettu toimi astuisi voimaan. Täytyy hieman selittää näitä hyvin täsmällisiä lukuja ja numeroita. Me olemme rakentaneet aikataulutuksen hyvin laajan tutkimuksen perusteella. Siinä otettiin huomioon vaatimukset ja se, missä määrin turvallisia, energiatehokkaita ja kaupallisesti saatavissa olevia vaihtoehtoja on saatavilla – kun tällaista monimutkaista tutkimusta tehdään, sehän on saatavilla nettisivuilla. Sitä on myös parlamentin vaikutusarvioyksikkö kehunut. Kun aikataulutusta tällaisen mallin pohjalta laaditaan, niin pitää totta kai pitää kiinni lopputuloksesta. jos nyt otetaan sitten 60 vain sillä perusteella, että se on pyöreä mukava luku, niin ei tämä varmaan niin uskottava olisi. Siellä on äh, ei niinkään tasaisia numeroita, ei tasalukuja, mutta ne perustuvat tälle mallille. Meillä on myöskin hyvin konservatiivinen lähestymistapa, niin että otamme huomioon olemassa olevan, käytettävissä olevan teknologian. Meillä on myös tässä luonnolliset turvarajat huomioituna. Käytännön elämä on osoittanut, että vaihtoehtoisen teknologian kehittäminen, kehittäminen ei etenee kovin nopeasti. Ja silloin kun vaikkapa 2008 tiedoille tutkimus perustuu, silloin me tämän aloitimme, niin tietenkin tilanne on toinen tänä päivänä, jolla vaihtoehtoja on enemmän tarjolla turvamarginaali on tässä ehdotuksessa mukana ja se pitää huomioida, kun keskustellaan tästä vaiheittaisesta siirtymästä. Kiitos. Kiitoksia, herra Panjo. Onko jotain lisättävää? Très court, monsieur le président. Kiitos. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Niin, kiitos kaikille varjosittelijoille ja heidän tiimeilleen tiedystä työstä. Todellakin minäkin uskon, kuten totesitte moni teistäkin, että me olemme onnistuneet löytämään tietyn tasapainon. On tarvetta päästä eteenpäin ja torjua näitä kielteisiä vaikutuksia, joita on fluoratulla kasvihuonekaasulla, mutta sitten löytää tasapaino myös siltä osin, että ala tällä sektorilla pystyy toimimaan niin kuin pitääkin tällaisessa yhteiskunnassa, joka nyt on ikävä kyllä kriisissäkin. Mitä tulee kompromissitarkistuksiin, ajattelen varsinkin kolmosta ja nelosta, siis kompromissia kolme ja neljä, viitaten siihen, miten Rob Foster te totesitte. Minulla kyllä oli sopimus tästä herra Zielen kanssa EKRstä, mutta tiedän kyllä, että EKR-ryhmän sisällä kaikki eivät nyt ole ihan samoilla linjoilla – näiden kahden kompromissitarkistuksen kohdalla. Tarkoitan nyt varsinkin teitä ja brittikonservatiivia ylipäätään. okay, thank you very No niin, kiitoksia kovasti. No niin, katsotaan miten käy huomenna aamulla, kun äänestämme. Sitten palaisin vielä siniseen kasvuun, jos hyväksytte sen. Rouva Vlast. Kristo on nyt saapunut. Siis, ja todellakin tämä ei ollut ollenkaan hänen vikansa, jos tässä muutettiin järjestystä. Minä lupasin, lupasin hänelle, että hän voi vielä kyllä puhua sinisestä kasvusta nyt. Ja sitten mennään rautatiepakettiin, jos teille tämä sopii. Rovo Vlasto. No niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla oli junaongelmia ja sen takia tuli myöhään. Kiitos, että saan nyt puheenvuoron. Haluan kiittää esittelijäämme hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on ollut tarkalla korvalla kuunnellut meitä. Näin olemme päässeet kompromisseihin tietyistä kohdista. Tämä aiheuttaa luottamusta minun mielessäni niin, että pääsisimme todella laajaan konsensukseen, kun huomenna äänestämme. Joka tapauksessa minulla olisi muutamia yleisluonteisia kommentteja aika nopeasti, jotka pitäisi huomioida tässä mietinnössä. Minusta meidän täytyy löytää tasapaino taloudellisten toimien suhteen ja samanaikaisesti suojellaan ympäristöä. Tässä täytyy korostaa varovaisuusperiaatetta, ennaltaehkäisyn periaatetta, turvatakeita ja meriturvallisuutta. Meillä on oltava ekosysteemi, joka on terve, jotta se voi myös tuottaa. Tämän takia pitää sinisen kasvun hyväksyä kestävä strategia. Näin voimme toteuttaa ennaltaehkäiseviä ja palauttavia, ennallistavia toimia samanaikaisesti, kun alueellista meriympäristöä tuodaan esille. Tarkistuksiin liittyenkin on muutama lyhyt kommentti. Tämä mietintö ensinnäkin pitäisi olla sellainen, että se on parlamentille jonkinlaisena etenemissuunnitelmana. Tästähän on puhuttu niin kovin kauan tästä sinisestä kasvusta. Täytyy varoittaa, että EPP ei tue tarkistuksia, joita kollega Bisotto on tehnyt. Tarkoitus niissä on aika lailla äh, ekstreemisti ottaa esille näitä kriisikysymyksiä. Kriisi koskee kaikkia aloja, mukaan luettuna sinisen talouden alaa, mutta kyllä tätä mietintöä täytyy pitää työohjelmana sen kautta me voimme löytää kasvun tien ennen kaikkea, kun olemme päässeet yksimielisyyteen esittelijän kanssa siitä, että emme lähde tukemaan tiettyjä tarkistuksia. Joko ne ovat liiallisia, päällekkäisiä tai menevät liialti yksityiskohtiin. EPP tukee tarkistuksia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon saarialueet, erityisen syrjäiset alueet sekä innovaatiota ja tutkimusta kannustavat alueet. Halutaan myös matkailun, energia, mat- kalastusalalle enemmän kilpailukykyä. Tämä auttaisi taloutta. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Thank you, Mrs. Vasto. Kiitos, rouva Vlasto. Ja sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla neljän, neljäs rautatiepaketti. Niin, ollaanko tässä nyt vielä kunnolla raiteella, en tiedä, mutta tässä nyt vielä odotellaan näitä esittelijöitä tähänkin kohtaan. Bilbao ja Chileä. Eli esittäisin, pidetäänpä pikkuinen tauko, eli palataan varttia vaille yksitoista asiaan ja aloitellaan keskustelu neljännestä rautatiepaketista. Okei, selvä, kiitos. Colleagues, if we can get going it... Kollegat, aloitellaanpa taas. Tässä ehkä vähän ylimääräistä aikaa saadaan kiistanalaisen rautatiepakettiin. No niin, selittäisin hiukkasen ensin. Miten aion nyt järjestellä tämä niin, että kaikki ovat onnellisia? Asia asialta. Aloitetaan yhteen toimivuudesta, sitten turvallisuudesta, sitten erasta. Sen jälkeen yhteen toimivuudessa. Esittelijä ensin, sen jälkeen varjot perässä, sen jälkeen muut jäsenet turvallisuudessa sama juttu, kuten erässäkin. Muuten asiat menevät sekaisin ja ikään kuin saastuttavat toisensa, jos näin voi sanoa. Ja sama juttu tietenkin myös iltapäivällä kolmen muun kysymyksen kanssa. Eli meillä on nyt puolitoista tuntia, eli 30 minuuttia per aihe. Pitääpäkö tämä mielessä? Aloitetaan yhteen toimivuudesta siinä Rova Bilbaon esittelijä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. No niin. Meillä on nyt tehty tästä arvio niihin asiakirjoihin perustuen, joita eri toimijoilta ja laitoksilta on saatu. Meillä on ollut jo 18 kokousta tähän mennessä, ja niitä tulee varmasti lisää myös tulevina päivinä. Aloittaisin toteamalla, että liikenne Euroopassa voisi olla kilpailukykyisempää, puhtaampaa, hyödyllisempää ja halvempaa käyttäjille – ja varmasti siellä on paljon mahdollisuuksia myös yrittäjille. Ja saataisiin aikaan kilpailua rautatieliikenteessäkin, tulisi enemmän toimijoita ja enemmän tarjontaa tätä myöden. Me olemme pitäneet siis jo tapaamisia. Meillä oli kuuleminenkin viime toukokuussa. Ja sen myötä voitaisiin jo miettiä, mitkä ovat ongelmat. Läpinäkyvyyden puute ja sitten erot jäsenvaltioiden kesken, niitä on aika paljon. Ja sitten historialliset monopolit palveluissa. Tämä aiheuttaa myös vaikeuksia markkinoiden avaamisessa, eikä ole myöskään selvä jakua vastuunkannossa. Näissä ongelmissa kaikki haluavat tietenkin, että saada uusia toimijoita, mutta ne saattavat vahingoita pienempiä ja se estää todellisen kilpailun ja, ja myös laajemman sijoittamistoiminnan. Siksi tämä liittyy paljolti myös lupaa luvan myöntämiseen valmistajille ja toimijoille. Tällä on myös ratkaiseva asema kilpailukyvyssä. Tämä luo epävakautta alalla, jotta siellä voitaisiin sijoittaa päättäväisemmin. Tilanne olisi toisin, jos tilanne markkinoillakin olisi toisin. Mitä me voimme tehdä sitten? Ensinnäkin meidän täytyy ottaa mukaan kaikki komission esittämät näkemykset Safe to Rail-ohjelmasta ja parannettaisiin myös läpinäkyvyyttä, että olisi selviä standardeja yhteen toimivuutta varten ja normia myös noudatettaisiin ja pikkuhiljaa poistettaisiin kansalliset standardit ja säännöt, joita ei käytetä ja sitten meillä olisi myös menettelyjä, jotka olisivat samantyyppiset luvamenettelyssä siis kaikkialla ja sitten saataisiin selkeitä lupamenettelyjä myös toimijoille, ja myös yhtenäiset standardit kaiken kaikkiaan, että ei tulisi turhaa uusia sääntöjä. Lopuksi pitää määritellä selkeällä tavalla myös eran ja valtioiden laitosten rooli. Tällä voidaan saada aika hyviäkin tuloksia, ainakin uskon, että voitaisiin saada aikaan myös täysi toimivuus, kohennettaisiin sijoitustilannetta, avattaisiin markkinat ja kohdennettaisiin totta kai myös palveluita käyttäjille laadullisesti ja turvallisuuden kannalta. Miten tämä sitten toteutuisi? Meillä on joitakin ajatuksia näiltä osin, mutta halusin kyllä kuulla muita esittelijöitä. Ja mä olen kyllä samaa mieltä ensin diagnoosista ja sitten mitä pitää sen jälkeen tehdä. Minä uskon, että aivan ensin täytyy jotain poliittisesti saada aikaa, eli olla samaa mieltä diagnoosista, ongelmasta ja myös toimenpiteistä, jotka on hyväksyttävä, jotta voitaisiin tämä tilanne ratkaista. Voimme puhua tietenkin siirtymäkausista, myös ajatellen mitä uutta toimivalta annetaan eralle ja kansallisille laitoksille, mutta selvää on, että tässä täytyy olla yhtä mieltä diagnoosista ja sitten myös ratkaisukeinoista. Siksi en sen enempää kerro toimenpiteistä, joita olemme jo työstäneet. Se tulee sen aikana myös mietintöön. Haluaisin kuitenkin lisätä vielä sen verran osana tätä keskustelua, että olen sitä mieltä, että olisi kovin tärkeää, ettei tässä ykkösartikla laajennettaisi sen enempää ajatellen poikkeuksien soveltamisalaa. Minusta on tärkeää säilyttää 54 artikla sellaisenaan, joka liittyy vertailuun, vastaavuustaulukkoihin. Ja totta kai täytyy päästä ennen kaikkea eteenpäin siinä, miten me voisimme toimia siten, että jäsenvaltiot vihdoinkin myös noudattavat päätöksiä kaikista rautatiepaketeista, jos ei niitä ole toteutettu tähän asti, koska se on todellinen este myös sille, että voidaan ongelmat ratkaista, jotka mainitsin tässä. Jos ei näin tehdä, ja että ja joka rautatiepaketissa, en tiedä kuinka paljon tulee ongelmia, niin kyllä me pettäisimme itseämme vuosi toisessa perään, jos emme näin tiedä. Siksi minäkin perään kuulutan sellaista Eurooppaa, olisi intohimoinen, jota me nyt rakennamme, vaikka se on monimutkainen. Mutta jos näin emme tee, emme kannata vastata poliittisesti. Minä uskon, että meillä on tässä nyt tilaisuus tullut, velvollisuuskin, tehdä Euroopasta kilpailukykyisempiä, niin että saadaan laadukkaita työpaikkoja, enemmän innovointia. Meidän täytyy saada myös todellista yhteentoimivuutta ja eurooppalainen rautatiealue. Tänä päivänä tämän keskustelun myötä ja näiden mietintöjenkin myötä me voimme tästä keskustella, jos päästäisiin nimenomaan tähän suuntaan eteenpäin, vai sitten haluammeko säilyttää nykytilanteen monopolien kanssa suljetuin markkinoin, ajatellen kriisiäkin. Mutta kriisi perusteluna on kuitenkin perustavalaanuinen, jotta pääsemme eteenpäin niin, että voitaisiin ongelmat ratkaista. Tiedämme varsin hyvin kaikki, mitkä ne ovat. Ne ovat tässä olet jo pitkään esillä ja siksi tässä täytyy päästä ratkaisevasti eteenpäin, että saadaan halvempaa liikennettä, parempaa, laadukkaita työpaikkoja, kilpailu kilpailua, mutta läpinäkyvästi koko markkinoilla. Totta kai tulevina päivinä voimme vielä näitä työstää, mutta nyt haluaisin kyllä kuulla muita jäseniä. Varsinkin haluaisin, että päätämme nyt ensin siitä, olemmeko samaa mieltä diagnoosista ja ongelmista ja sitten toimenpiteistä, jotka on hyväksyttävää. Varmasti tässä aikaa on näin tehdä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Vilbao ja nyt kuusi minuuttia esittelyä, neljä minuuttia varjolle ja kaksi minuuttia muille mahdollisille jäsenille. Ensimmäisenä varjona herra Grosch. Kello käy, Mathieu. Ja, dank. Äh. Kiitos. Haluan pyytää Grande sinne puolesta anteeksi, mutta äh, työllisyysteema äh, EPPssä on nyt sellainen, että ne analyysit joita tässä on tehty, voimme olla niistä samaa mieltä. Ja koko tämä paketti on tässä minun silmissäni aika kokonainen ja se sisältää Euroopan laajuiset verkot ja siihen liittyvän infrastruktuurin, jota on parannettava ja lisättävä. Tässä parlamentissa me olemme hyvin kauan olleet vakuuttuneita siitä, että erilainen tekniikka on ollut esteenä, kun pyritään luomaan yhtäläinen eurooppalainen, yhtäläiset eurooppalaiset rautatiemarkkinat. Me olemme kollegoiden kanssa täällä valiokunnassa kokeneet esimerkiksi sen, että juna Pariisin ja Saksan välillä joutuu vaihtamaan kolme kertaa äh, äh, sähköjärjestelmiä ja vetureita pitää vaihtaa ja kaikki tämä äh, johtaa todella suuriin hankaluuksiin. Ja se, mistä me täällä tänään puhumme ja huomenna puhumme, että me emme aloita aina alusta, vaan että me voisimme todellakin tukea Euroopan rautatieverkkoa. Emme me halua tehdä sille mitään pahaa, niin kuin monet ajattelevat. Ei, me haluamme paljon vähemmän sääntöjä, me haluamme tavallaan parantaa rautatieliikenteen kaupallisuutta tai markkinoitavuutta. Ja me haluamme myös parantaa rautateiden työllistävyyttä ja me haluamme myös tukea ympäristönäkökulmia sen vuoksi, että jos rautatiet eivät toimi kunnolla, niin se tukee muita kuljetusmuotoja, joka taas ei ole ympäristölle hyväksi. Ja esimerkiksi äh, Belgian ja Luxemburgin välillä tällä hetkellä kuusi kuukautta matkustajat joutuvat Arlonissa nousemaan junasta pois ja matkustamaan bussilla äh, Luxemburgiin. Siis sehän on ihan uskomatonta. Tänä päivänä Brysselin ja Luxemburgin välinen matka kestää kauemmin kuin vuonna 1950 tämän me haluamme muuttaa ja tämän me haluamme myös näyttää ihmisille. Ja täytyy myös äh, huomioida siinä, että täytyy voida käyttää erilaisia teknologioita. Ei se vääristä kilpailua, että se päinvastoin tukee markkinoita. Eli siis tämä on se tavoite ja sen vuoksi minä toivon, että me voimme todellakin määritellä meidän tavoitteemme huomenna, eikä vain lähteä tähän äh, pitkään loputtomaan teknologiseen keskusteluun. Parlamentissa me usein kohtamme sen, että yksi asiantuntija sanoo, että tämä on mahdollista ja kahden minuuttia kuluttua joku toinen sanoo, että ei tämä ole ollenkaan mahdollista. Eli siis tavoitus on nyt todellakin se, että äh, me haluamme eteenpäin, mutta meidän ei tule uskoa, että me itse luomme täällä tekniikkaa. Mitä sitten tulee äh, turvallisuuteen, jos meillä on hyvää teknologiaa, työskennellään sen kanssa kuukausikauppoja ja sitten yhtäkkiä tulee joku toinen instanssi ja sanoo, niin, niin, mutta tämä on nyt turvallisuuskannalta äh, huono asia ja sitten koko asia kaatuu. Eli tässä parlamentissa keskustelussa meidän tulee huomioida tämä kaikki ja toivon, että me löydämme laajan enemmistön tämän taakse ja että me myös saamme suuren yleisön ymmärtämään, mitä me haluamme tällä neljännellä rautatiepaketilla. Kiitoksia Grosh myös siitä, että piditte aikataulusta kiinni ja sitten Rova Jalasenta neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. No, olen kiitollinen tästä ehdotuksesta ehdotuksesta komissiolta liittyen yhteen toimivuuteen. Että päästään eroon näistä e-, historiallisista esteistä, kuten tiedämme, että neljännessä rautatipaketissa on kyse nimenomaan yhteen toimivuudesta. Mutta haluaisin myös sanoa, että tässä paketissa on tekninen pilarinsa, siinä on päästy jo eteenpäin, varsinkin siinä, koska muussa hallinnoinnissa tai markkinapuolella on enemmän riitoja, se on poliittisempi mutta tässä on toivoa näkyvissä myös ajatellen niitä tapaamisia, joita minulla on ollut. Jos ajatellaan hallinnointia, niin itse yhteentoimivuudessa ollaan jo saamassa aikaan selvää protektionismia, saati sitten muualla. Edelle on valtavia esteitä. Ainakin ajatellen, että on kyse kuitenkin erityisestä alasta. Se on hyvin erityislaatuinen, se on hyvä huomioida, mutta tämä nyt on sentään neljäs paketti ja koskahan päästään viidenteen samoin ongelmin, koska aina ovat samat perustelut esillä. Ihan samat kuin oli jo ensimmäisessä paketissa. Jos ajatellaan tätä uusinta, niin mitä tässä on valiteltu, on se, että tulee eurooppalaisia sääntöjä, mutta entäpä sitten kansalliset, jos ne säilyvät, miten, jotta voidaan puolustaa ja suojella kansallisia markkinoita totta kai, mitä jos sen päälle tulee jotain uutta, niin alla on kuitenkin kaikki vanha. Minä olen kyllä toiveikas ja totta kai on tartuttava toimeen ja mietittävä, miten me onnistuisimme pääsemään eteenpäin, vaikka on erilaisia kansallisia rajoituksia olemassa. On puhuttu lyhyistä siirtymäajoista tai määräajoista ja kansallisen puolella täytyy paljon saada aikaan ja minä kollegojen kanssa. Haluaisin, että aloitetaan ensin erasta ja sitten kansalliset laitokset olisivat velvollisia antamaan myös näitä sertifikaatteja tämän yhden luukun periaatteen pohjalta. Tiedämme, että se on yksi tärkeä teema ollut tässä, että on kansallinen laitos, mutta se olisi sitten vastuussa koko jakson osalta. Tässä voisin tämä virastologiikka tavallaan murtaa näin. Kiitos muuten Bilbaolle. Todellakin meidän täytyy olla samaa mieltä diagnoosista. Minä en, en ole kauhean toivikas kuitenkaan diagnoosin osalta, koska komissio on kyllä pyrkinyt tähän pääsemään yli näistä esteistä ja rajoituksista kansallisten toimijoiden kohdalla. Ensimmäinen reaktioni on, että jälleen kerran siellä on paljon varauksia ja paljon protektionismia. Siksi Minäkin haluaisin kertoa teille, että haluaisin, että jossain vaiheessa tehtäisiin jotain koehankkeita täydentäen tätä tästä yhteentoimivuudesta. Täytyy huomioida myös erilaiset raideleverit esimerkiksi koko Euroopan rautatiealueella, paitsi että on kansalliset rajat ja valtioiden sisälläkin niin tässä tarvitaan kuitenkin sellaiset tekniset valmiudet, että voidaan kaikilla toimia kuitenkin niin, että yritykset voisivat kuljettaa tuotteita kaikkialla. Voi olla, että toimijoilla ei ole tarjota näitä mahdollisuuksia kautta linjan siirtyä todellakin rajan yli myös maasta toiseen, kun on esimerkiksi edelleen takia esteitä. Olen kyllä samaa mieltä Rova Vilbaon kanssa siitä, että tässä tarvitaan paljon yhteistyötä, mutta sanoisin myös, että ei, ei, ei tässä nyt kovin kaukana olla kuitenkaan näkemyksissä. Ah. Kiitoksia herra Kramer. Ja, ich bedanke mich auch für Frau Bilbao und wir werden ja... Kiitän eh, edustaja Bilbao, Bilbaota. Me varmasti teemme hyvää yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken ja ei ole epäilystäkään, etteikö se onnistu, koska me kaikki mielellämme yhteistyötä teemme ja olemme samaa mieltä tavoitteesta. Me haluamme yhteisen eurooppalaisen rautatiealueen koska tällä hetkellä rautatieyrittäjät ovat viimeiset kansalliset viranomaiset, eivät katsele ollenkaan rajojen ylitse ja varmistelevat vain omia tonttejaan. Täytyy sanoa, että rautateiden tulevaisuus on eurooppalainen ja jos me haluamme eurooppalaisen yhteisen rautatiealueen ja eurooppalaista yhteentoimivuutta ja niin edelleen ja niin edelleen, se varmistaa työpaikkoja ja varmasti myös laskee kustannuksia ja sehän on hyödyksi rautateille. Sen vuoksi on tärkeää, että lähdemme tälle tielle. Nykyinen status quo ei ole kestävä ja kaikki ovat siitä komissiossakin samaa mieltä ja äh, kansalliset äh, rautatieyrittäjät sanovat myös, mutta sitten kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin sitten kaikki muuttuu vaikeaksi. Eli siis äh, meillä on tällainen hyväksyntä asiassa, mutta sillä asia ei ole hoidettu. Meillä on TSA, mutta se on niin täynnä poikkeuksia, että se ei toimi. Annan tästä esimerkkiä. Luonnollisesti meillä on TSA siitä esimerkiksi, että liittyen raiteiden korkeutiin ja, ja, raite- ja asemien korkeuteen. Mutta esimerkiksi Stuttgartissa tilanne on, siellä ollaan rakentamassa ja siellä ollaan tekemässä ihan muita suunnitelmia ja siinä on saatu äh, poikkeus. tai Pariisi Bratislava, tämän reitin pitäisi olla sopiva sekä matkustaja että rahtiliikenteelle, mutta nyt yhtäkkiä se ei olekaan rahtiliikenteelle so- sovelias ja kuitenkin EU on ollut yhteisrahoittamassa tätä, joten ei tällaista voi hyväksyä. Ehdotus on se, että yhteen toimivuuden yhteydessä rautatievirasto antaa markkinoille pääsyluvan, mutta kuitenkin tähän täytyy tulla vielä muutakin sen vuoksi, että erä rautatievirasto ei voi vastata 26 jäsenvaltiosta ja ottaa kaikkien kansallisten viranomaisten tehtävät itsellensä. Joten kansalliset yritykset tietävät, että on vielä olemassa yksi viranomainen korkeammalla. Me emme voi tehdä ihan mitä me haluamme kuten Matias sanoi, niin erittäin tärkeää, että nämä yrittäjät ymmärtävät myös sen, että se on heidän edukseen toimia yhdessä. Eli yrittäjät eivät voi tehdä ihan mitä he haluavat. 90 prosenttia asioista toimii ihan miten vain, mutta loppumetreillä rautatievirasto päättää. Ja sitten nämä TSA, niillä täytyy olla sitova luonne. Poikkeuksia on ehdottomasti vähennettävä. Ei voi sanoa, että meillä on nämä TSAt, eipä siinä ole mitään ongelmaa. Me saamme kaiken mitä me haluamme. Tähän Viimeinen asia, jonka haluan vielä ottaa, äh, liittyy yhteentoimivuuteen. Siinä myös melulla äh, on äh, myös merkitystä. Ei voi olla niin, että yhdessä maassa melulla on suuri merkitys ja toisessa maassa ei. Ja sama koskee myös pääsyä, päästöjä. Dieselveturin päästöjä hyväks, ei hyväksytä yhdessä maassa ja toisessa ei. Kaikki tämähän vääristää kilpailua sen vuoksi, että sekä päästöjen että melun osalta täytyy päästöjä vähentää, muuten rautateillä ei ole tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos, Mihail, myös aikaan pitäytymisestä herra Chile. Paldies, priekšētāji kungs. Es gribētu teikt, ka Kiitos, puheenjohtaja. Näkemysten vaihto oli tarkoitus toteuttaa niin, että keskustelemme teknisestä pilarista komission ehdotuksessa. Ja onkin mielenkiintoista kuulla kollegoiden puheenvuoroja ja sitä, missä he havaitsevat ongelmia, missä taas ratkaisuja voitaisiin löytää. Ja ainahan on mahdollisuuksia parantaa komission tekemää ehdotusta. Kun puhutaan yhteen toimivuudesta, niin haluaisin todeta, että neuvoston tasolla tämä hanke eteni nopeasti, toisin kuin turvallisuusasetus ja tämä virastoasetus. Näin ollen tiettyä eritahtisuutta voi olla, mutta uskon, että yhdessä me pääsemme kyllä tämän teknisen pilarin kanssa eteenpäin. toimivuudesta toteaisin, että suurin ongelma liittyy menettelytapoihin, käytäntöihin ja vastuukysymyksiin. Kuka vastaa mistäkin? Rautatievirasto ei ota kaikkea vastuuta omalle kontolleen, vaan se, joka tekee viime kädessä päätökset, joutuu myös vastuun kantamaan. Jos tehty päätös on ollut väärä, niin totta kai tämä asia on entistä tärkeämpi. Päätösten on oltava ymmärrettäviä, sellaisia, jonka vastuu voidaan myös kantaa. Ei voida hyväksyä sitä, että kansalliset viranomaiset vain lakkaisivat olemasta. Tämä ei ole kehitystä eteenpäin. Kuitenkin kansalliset viranomaiset ovat säätelemässä markkinoille pääsyä ja usein estävät toimijoiden markkinoille pääsyn. Muuten tähänkin asiaan on sitten meidän puututtava. Panjo. Kiitoksia herra Parnio. Kaksi minuuttia pyydän. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä olen samaa mieltä komission käsityksen kanssa tarpeesta muuttaa lupamenettelyä, mutta esitetyt ratkaisukeinot direktiiviin uuden laatimisessa yhteen toimivuuden osalta eivät ole sopivia. Sen sijaan, että uudelleen mietitään toimivallan jakoa eran ja kansallisten viranomaisten kesken, niin minusta olisi parempi, että yhä enemmän mietittäisiin lupamenettelyä niin, että päästäisiin eroon näistä esteistä ja ongelmista. Kyse on siitä, että ERA saisi yksinomaisen roolin kontaktipisteenä kansallisiin viranomaisiin, ja se ikään kuin olisi santarmi, joka valvoo tätä prosessia. Ja siitä tulisi välittömästi tämä yksi luukku, ainoa luukku, joka liittyy laitteisiin ja koneisiin. Jos ajatellaan sitten viraston jatkokehitystä, niin siinä pitäisi harjoittaa arviointia huomioiden saavutetut tulokset tämän uudistuksen jäljiltä. Kun nyt olen analysoinut tätä direktiiviä, niin puheenjohtaja ja hyvät kollegat, haluaisin myös viitata siihen, että tämä verifiointikäsite poistettaisiin, kun ajatellaan, että lupa on annettu kansallisella tasolla, joka liittyy järjestelmiin ja ajoneuvoihin. Sen, ettei tässä ole oikeastaan materiaalin osalta minkäänlaista perusrakennetta välttämättä, kun näitä tuodaan markkinoille. Tämä liittyy myös siihen hankaluuteen, että tämä voitaisiin tar- varmentaa, kun ei ole teknistä yhteentoimivuutta materiaalin ja rakenteen välillä. Kyse on siis myös yritykset, jotka ovat tässä mukana. Ja sitten toiseksi huolta on myös siitä, että ei olekaan huomioitu niitä edellytyksiä, joilla lupa voitaisiin evätä tai rajoittaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muita puhuja ei ole yhteen toimivuudesta. Eli herra Pak, muutama minuutti. Jos haluatte puhua, herra Pak, vielä pari minuuttia, jos joku muu vielä. Pah, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, wir alle das haben. Kiitos. Sen mitä olen kuullut, tiedän sen jo aikaisemmista keskustelusta, me tuemme kaikkia pyrkimyksiä rautateiden turvallisuuden parantamista edelleen, emmekä me saa tehdä sitä virhettä, että kilpailu, puuttuvan kilpailukyvyn vuoksi äh, jättää jotain tekemättä. Meidän päätehtävämme täytyy olla se, että emme uhraa turvallisuutta kilpailun alttarille – Tämä perustuu monille pilareille, kansallisille säännöille, joita on äh, määrätty rautatieyrityksille, mutta samoin tekniikkaa koskevat säännöt vaikuttavat. Ja tässä odotan teollisuudelta johdonmukaista halua täyttää äh, nämä säännöt. Meidän täytyy huomioida äh, myös teollisuuden tarpeet ja myös nämä liian vahvat poikkeukset turvallisuusmääräyksissä. Sen lisäksi yhteen toimivuus on tärkeää, rautatieviraston vahvistaminen on tärkeää ja tässä täytyy myös identifioida toimijat ja määritellä niiden tehtävät, samoin kuin niiden vastuu. Mikään ei ole vaarallisempaa kuin jaettu vastuu. Se, mikä minä, mitä minä tässä kaipaan, on velvoittavat säännöt liittyen sertifiointeihin ja sen lisäksi myös säännöt liittyen työehtoihin ja olosuhteisiin. Tämä puuttuu. Samoin kuin myös työntekijöiden koulutus on tärkeässä roolissa turvallisuuden puitteissa nimenomaan. Kiitos. Thanks, Anna. Kiitos. Sitten turvallisuus. George, sinä puhut ehkä enemmän turvallisuudesta kuin toimivuudesta. mutta sitten eteenpäin turvallisuuteen. Se on Kramerin ja siinä Mihail saa puhua kuusi minuuttia. Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle und generell wir wollen... Turvallisuudella on suuri rooli ja yleisesti ottaen Euroopassa me emme halua vähentää turvallisuutta, vaan me haluamme kaikkein ne korkeimmat, parhaat turvallisuusstandardit. Ja kun kaikki muut, jos kaikki muut turvallisuus, liikennevälineet olisivat yhtä turvallisia kuin rautatiet, me olisimme pitkälle päässeet, koska maanteillä lähes 40 000 ihmistä vuosittain menettää henkensä. Tästä puhutaan hyvin vähän lehdistössä, mutta rautateillä oli nyt kysymys mistä tahansa maasta – niin, niin lehdistö on äh, läsnä silloin, kun jotain tapahtuu, se on ihan hyvä. Mutta se, että se mikä on tämä suurin osa, se jätetään huomiotta ja se on minusta väärin. Täytyy muistaa se, että rautatiet ovat erittäin turvallinen äh, kuljetusväline. Tämä sertifikaatti, mitä komissio nyt äh, ehdottaa, niin siinä y, rautatieyritysten täytyy tavallaan hallita koko menettelytavat, eli että e, heillä on oikeat materiaalit, se tarkistetaan, heillä on henkilökunta, mutta se mikä puuttuu on e, tämä turvallisuustodistus. Eli yritys saa tämän sertifikaaten, mutta toimiiko kaikki hyvin, mitä minä olen käynnistänyt? E, osaavatko minun ihmiseni toimia oikein? Tätä ei tarkisteta ja tätä täytyy nyt vielä työstää. Eli on suunnitelma siitä, miten homma toimii, mutta emme me halua pelkkää suunnittelua tai suunnitelmaa. Me haluamme myös takeet, että he hallitsevat tämän suunnitelman. Toinen liittyy sitten siihen asti, että nämä turvallisuussertifikaatit ovat voimassa koko Euroopassa. Tämähän meillä on aikaisemminkin ollut, että jos yksi veturi on hyväksytty yhdessä maassa, niin koko Eurooppa hyväksyy sen. Mutta jos joku sanoo, että ei, meillä ei, niin se piti perustella. Mä ajattelemme, että näin homma toimii mutta me olisimme voineet säästää <laughs> aikaa itsestämme, koska se ei toiminut silloin. Me haluamme, että tämä toimii Euroopan laajuisesti, mutta sitten sanotaan aina, että no Belgia, Luxemburg, Saksa ja Alankomaat hoitavat homman keskenäänsä, Puola, Tsekki, Slovakki hoitavat homman keskenään, Baltian maat hoitavat homman keskenään. Ei, minusta meidän ei nyt tule unohtaa tätä eurooppalaista näkökulmaa. Näiden sertifikaattien tulisi olla voimassa koko Euroopassa sen lisäksi onhan selvää, että on kansallisia erityispiirteitä, eikä kaikkea voida hoitaa eurooppalaisesti. Ja se on ihan ok. Mutta konflikteissa rautatievirastolla täytyy olla viimeinen sana, niin että kansalliset viranomaiset tietävät, että heillä ei ole viimeistä sanaa. Eli rautatievirastolla on viimeinen vastuu. Ja George on oikeassa, jaettu vastuu ei ole mistään kotoisin. Sellaista me emme halua Rautatieviraston täytyy ottaa ohjat käsinsä silloin, kun tulee ristiriitoja, mutta toki täytyy aina kertoa tuoda esiin kansalliset heidän täytyy tuoda esiin, mikä ovat heidän ongelmansa ja niin edelleen ja noin päin. Eli siis täytyy, täytyy huolehtia aina siitä, että turvallisuus ei koskaan vaarannu. Ongelma tai ongelma. Siis kaikkein tärkeintä, että me haluamme paremman markkinoille pääsyn Euroopassa, markkinoille pääsyn luvan. Me emme halua, että tämä heikkenee. Esimerkiksi Saksassa, Saksan rautatievirasto, EBA, pyrkivät analyyseissään lähtemään sataprosenttisesta turvallisuudesta. Ja jos minä esimerkiksi maantieliikenteessä lähtisin siitä, niin huomenna yksikään auto ei saisi liikkua maantiellä. Eli siis sataprosenttista turvallisuustaetta ei ole olemassa, eikä sitä ole olemassa myöskään rautateillä, vaikkakin onnettomuuksia on huomattavasti vähemmän. Sen vuoksi tämän analyysin täytyy olla riskianalyysi, niin että estetään suurimmat riskit, mutta jos puhutaan sadan prosentin turvallisuudesta, niin silloin me voimme kaikki lähteä kotiimme saman tien, koska kivi putoaa tai, tai tiiliskivi putoaa katolta niskaan ja minä kuolen. Eli siis tällaista taetta, 100 prosentin taetta ei voida antaa, mutta me haluamme hyvät takeet ja on tietyt säännöt, jonka alapuolelle ei saa mennä ja, ja nyt ei lähdetä minimi säännöistä. Me haluamme varmistaa ja vahvistaa turvallisuutta, vaikkakin rautatie on jo nyt hyvä ja turvallinen liikenne järjestelmä. Ja tähän suuntaan minä mietinnössäni menen. Periaatteessa olemme yhtä mieltä ja odotan mielenkiinnolla teidän puheenvuorojanne. Ja tunnen teidät sen verran hyvin, että uskon, että me saamme mietinnön ja hyvät äh, kompromissit ja tällä tavalla viemme rautatieliikennettä eteenpäin, koska mehän haluamme varmistaa liikkuvuutta ja suojella myös ilmastoa. Ja se on mahdollista vain, jos rautateet saavat suuremman osuuden. Ja jos rautateillä olisi enemmän, niin ajatellaan, että esimerkiksi nämä kiinteät kustannukset ovat toki korkeammat kuin maantieliikenteessä. Eli siis infrastruktuurissa nämä kiinteät kustannukset ovat suuremmat, mutta kuinka paljon sitten rahtia tai matkustajia, sillä matkustaa sitä pienempi tämä kiinteä kustannus on. Mitä vähemmän matkustajia, sitä kalliimpaa. Esimerkiksi USA, jossa on moottoriteitä todella paljon, on hyvä esimerkki. Siellä on 40 prosenttia rahdista kulkee kiskoilla, kun se Euroopassa on vain 17 prosenttia. Eli tältä osin me voisimme ottaa mallia USAsta. Olisin iloinen, jos meillä olisi 40 prosenttia rahdista kiskoilla. Thank you very much, Mike. Kiitoksia, Michael. George, neljä minuuttia. Ja vielen dank. Ich äh, bedanke mich. Kiitos, äh, kiitos tästä lisäpuheajasta. Ei nyt kuitenkaan lähde toistamaan kaikkea sitä, mitä minä sanoin aikaisemmin. Sitä huolimatta minusta on tärkeää vielä ottaa muutamia asioita esiin. Tämä tehtävien jako rautatieviraston ja kansallisten virastojen välillä on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy määritellä ja selkeyttää ja kirjata nämä tehtävät, koska rautatievirasto ei tule eikä se voi kaikkea hoitaa tulevaisuudessakaan, koska myös tulevaisuudessa kansallisilla turvallisuusviranomaisilla on tärkeitä tehtäviä. Öö, Michael puhui TSAsta ja että tässä on vielä paljon tekemistä. Aina puhutaan näistä 11 tuhannesta tai 12 tuhannesta Euroopan laajuisesta säädöksestä. Jos TSA todellakin otetaan käyttöön ja kansalliset säädökset ovat sen mukaisia, niin silloin me kyllä jo saamme huomattavasti vähennettyä näitä säädöksiä ja sääntöjä. Olemassa olevat infrastruktuurit ja tekniset järjestelmät ja materiaali. Tässä meillä pitäisi olla ehkä hieman pitemmät äh, siirtymäajat ja että säännöt koskisivat uutta materiaalia ja sitten jatkossa toki myös olemassa olevaa materiaalia, mutta niin, että me emme vaadi rautatieyrityksiltä, että niiden pitää kaikki vain eh, erittäin nopeasti korvata ja silloin kaikki muuttuu kalliimmaksi ja kustannukset eh, rautateille tulevat olemaan vielä korkeammat. Ja vastuukysymys, se täytyy myös määritellä. Ja sitten hieman tästä esimerkistä, josta Mattia Grosch puhui, selkeyttääkseen, mikä tilanne on tänä päivänä ja, ja miten tilanne ei voi jatkua. Nämä ongelmat Belgian ja Luxemburgin välillä, jossa Luxemburgissa on neljä, jopa viisi erilaista turvajärjestelmää vetureissaan, koska me matkustamme rajat ylittävästi Belgiaan, Ranskaan, Saksaan – ja Luxemburilla on Tanskan ja Sveitsin Tanska ja Sveitsi ovat, RTMS, ovat investoineet RTMS-järjestelmään ja tätä taas ja muut naapurimaat eivät ole tukin, tukeneet. Eli kaikilla on omat järjestelmänsä ja nyt Belgian SNCF on tehnyt tämän anomuksen, että he saisivat osallistua tähän, mutta kuusi kuukautta sitä nyt äh, tarkistellaan ja mm, tämä kestää todellakaan, tämä on todellakin byrokraattista ja eikä Belgiassakaan nyt oikein tiedetä kuka on vastuussa ja mistä, Infrabel vai SNCF vai kuka tekee ja mitä tekee. Eli meiltä odotetaan nyt, että tämä tällainen toiminta, äh, sekava toiminta loppuisi ja että se olisi yhtäläistä jatkossa. Ja tässä minä näen rautatievirastolla hyvin tärkeän roolin. Voimme ottaa myös esimerkin esimerkiksi lentoliikenneestä, EASA ja Airbus. Tämä toimii paljon paljon paremmin ja minun mielestä tämä olisi tärkeää jatkossa myös rautatiesektorilla. Kiitos. Rova Ajala Sender, neljä minuuttia. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, minäkin mielenkiinnolla ja suurella tyytyväisyydellä otin tämän komission ehdotuksen vastaan turvallisuuteen liittyen tai näihin muutoksiinkin liittyen. Ja no on korkea aikakin jo itse asiassa, että päästään eteenpäin. Totta kai tarvitaan yhtenäinen sertifikaatio turvallisuuden osalta Euroopan tasolla. Totta kai pitää paikkansa, kun näin sanotaan, niin sitten täytyy luopua näistä kansallisista näkökohdista, eikä siinä turvallisuudesta joudu kuitenkaan luopumaan, vaan saada mahdollisimman suurta turvallisuutta aikaa rautatieliikenteessä. Eli niistä tulee vielä turvallisempia, mutta on nyt huomattu, että jälleen kerran halutaan käyttää myös kansallisissa virastoissa ja toimijoissa jotain omaa toimivaltaa, että pantaisiin taas uusia kapuloita rattaisiin niin että olisi nyt hyvä kypsyä tässä ajatuksessa, saada aikaan eurooppalainen sertifikaatti, siis minkälaisia perusrakenteita ja materiaaleja voidaan käyttää noin turvallisuuden näkökulmasta, mutta myös huomioiden yhteen toimivuus. Johdonmukaisuuden puolesta on hyvä tehdä työtä näiden kahden direktiivin kohdalla, siis liittyen myös yhteen toimivuuteen, niin tavallaan tässä lykättäisiin vielä eteenpäin tätä Euroopan unionin tasolla olen aivan samaa mieltä herra Bachin kanssa, kun hän totesi, että tästä puuttuu vielä jotain. No ei siis pelkästään yhteentoimivuusdirektiivissä tai turvallisuusdirektiivissä, vaan ajatellen tätä sosiaalista puolta. Me olemme aikaisemmin puhuneet tästä myös komissiolle, että täytyy tämäkin puoli huomioida paketissa, että tässä neljässä paketissa on myös sosiaalinen puoli, että saadaan jotain aikaan tässäkin, koska se on vielä iso kysymysmerkki kun tässä tulee monenlaista saneerausta varma vastaan. Meidän mielestämme tässä ollaan vielä vähän jälkijunassa. Koulutusta tarvitaan, huollossa tarvitaan työtä, myös ajatellen turvallisuutta, ja siinäkin on aivan samaa mieltä, että on vielä ponnisteltava viranomaisten yhteistyön puolesta suhteessa myös tähän sertifikaattiin niin että voitaisiin saada tässä eurooppalaista vastuunkantoa ja se edellyttää yhteistyötä viranomaisten kesken myös onnettomuuksien sattuessa. No emme niitä toivo tietenkään, mutta jos niitä sattuu, niin ehkä tässä voitaisiin vielä tätä ajatusta viedä eteenpäin, että tulisi yhtenäinen käsitys, yhteisesti neuvoteltu käsitys turvallisuudesta Euroopan rautateillä. Thank you very much. Next is... Kiitoksia kovasti. Sitten Banjan liberaalista. I don't think I'll need four minutes. Kiitos. Neljä minuuttia ei tässä taida mennä. Pitkälti meillä tässä valitsee konsensus ja on nähdäkseni helpompaa päästä yhteisen näkemyksen parlamentissa kuin muualla. Ajalla Sender mainitsi, että jonkinlaista vastentahtoisuutta varmaan tullaan näkemään. Ja myös tekosyiden esittämistä kansallisesti. Todetaan, että siellä nyt on turvallisin, maailman turvallisin järjestely ja harmonisointi vaikuttaa turvallisuuteen. Joudumme tekemään kovasti työtä, jotta pääsemme näistä argumenteista. Muuten me emme pääse eteenpäin. Olen Michaelin kommenteista samaa mieltä, erityisesti tästä eurooppalaisesta sertifikaatista. Sen on oltava keskeistä, koska mehän yritämme eh, lisätä raideliikenteen osuutta. Tässä me emme onnistu, jollei kustannuksia voida vähentää ja tehdä siitä kilpailukykyisempää. Meillä on näin ollen oltava yksi ja ainoa turvasertifikaatti Euroopassa. Toki tiettyjä kansallisia poikkeuksia tarvitaan. Brian tietää, että Isossa Britanniassa on tiettyjä kysymyksiä, jotka tähän vaikuttavat, raideleveys muun muassa. Mutta kyllä tämä turvasertifikaatti voi olla Euroopan laajuinen. Tarvitaan tiettyjä speksiä, tiettyjä spesifikaatioita tiettyjen raideleveysten suhteen ja niin edelleen. Mutta takapakkia tässä ei saa tapahtua. On myös varmistettava, että turvallisuudesta pidetään kiinni, kustannukset pienenevät ja on varmistettava, että järjestelmä ei ole byrokraattinen. Me tarvitsemme tehokkaamman raidesektorin ja byrokratia on minimoitava. Yksi kysymys liittyy sertifiointiprosessiin, joka vaadittaisiin kaikilta päivityksiltä. Pienet päivitykset kenties pitäisi tästä poistaa. Niiden takia ei tarvittaisi uutta sertifikointia, koska minkälainen tämmöinen pieni uudistus onkaan. Jos kaikki uudistukset tarvitsevat äh, uuden luvan, niin sitten tilanne muuttuu aivan naurettavaksi. Emme me halua tälle tielle lähteä. Mietinnössä on varmistettava, että tämä huomioidaan. On myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät rautatievirastoon. Todennäköisesti tähän asiaan palataan joka tapauksessa tämän kysymyksen jälkeen. No sitten Bachin kommentti olemassa olevasta kalustosta. Hän on tässä aivan oikeassa, mutta täytyy muistaa, että ei voi olla liikaa kansallisia sertifikaatteja – voi olla, että on olemassa olevaa kalustoa, joka ei kenties läpäisisi tätä eurooppalaista lupamenettelyä, mutta kenties sallitaan, eh, että se käytetään loppuun, jotta kustannukset eivät karkaa käsistä. Tässä oli aivan selkeä kommentti, selkeä pointti. Muut kommentit minulla tässä liittyvät rautatievirastoon etupäässä. Täytyy pohtia, mikä on kansallisten turvallisuusviranomaisten rooli suhteessa rautatievirastoon. Jonkinlaista sopimuspohjaista alihankintatyyppistä järjestelyä tässä voitaisiin ajatella. Mahdollinen konflikti Euroopan tason järjestelmän ja toisaalta jäsenvaltioiden huolten välillä pitäisi pystyä sovittamaan yhteen. Kiitoksia ennen kuin herra Tseele saa suun vuoron. Toivotaisin tervetulleeksi valiokunnan kokoukseen ryhmän vierailijoita. He ovat Ajala Senderin kutsusta, Espanjasta, maaseutu alueelta, Olette todella tervetulleita tänne. Toivottavasti tästä on teille jotain iloa. Ja totta kai hauska, että olette vierailulla. Se on erittäin kaunis alue, mistä tulette. Eli tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja meidän valiokuntamme toivottavasti nautitte tästä olostanne täällä. Sitten Ella, Robert Stiller, neljä minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin oikeastaan mainita vain tämän yhtenäisen sertifiointin järjestelmän Mihailin mietinnössä. Minä uskon, että on erittäin tärkeää nyt ymmärtää, Olemmeko jo valmiita siihen, että luovumme sertifikaatissa B-osasta. A-osa oikeastaan jää vain tähän yhtenäiseen sertifiointiin. Jos kansallinen virasto on antanut A-osan, niin kaikkien muidenkin virastojen on sitten noudatettava A-osaa. Oletteko nähneet tämän A-osan? Minäpä olen. Ja ja tiedän mitä siinä on ja mitä puolestaan on D-osassa. A-osa on ikään kuin lupa toimia tietyillä markkinoilla. B-osa puolestaan on paksu tiedosto eri asioita. Eli jos kaikki annetaan eralle, niin eikö tässä joudu vaaraan nimenomaan turvastandardit? vaikka meillä olisi sama raideleveyskin kaikkialla, niin tilanne kuitenkin Pohjois-Ruotsissa on kovin erilainen, kun ajatellaan Keski-Eurooppaa. Ei tässä pitäisi tinkiä turvanäkökohdissa niin, että luovutaan nyt B-osasta. Usein B-osa on myös ollut esillä yhtenä perusteluna vastustaa markkinoiden avaamista. Nämä ovat hyvin kiistanalaisia kysymyksiä, siksi tämä on erittäin tärkeää selvittää. Kiitoksia. Mr. Fidanza, two minutes. Eh, Fidanza, Carlo. Grazie, Presidente. Ma io credo che... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä uskon, että komission ehdotus yhteentoimisuudesta, turvallisuudesta, rautatiekirjasto menevät oikeaan suuntaan, eli kohti yksinkertaistamista niin, että keskitetään ja nopeutetaan toimintaa Euroopan tasolla – jos ajatellaan tätä turvallisuutta eri rautateyrityksissä. Tässä on paljon tärkeää. Siinä on monenlaista kansallista tulkintaa kuitenkin, ja tämä on johtanut vääristymiin markkinoilla. Ja nyt tätä standardoidaan menettelyissä ja aikatauluissa Euroopan tasolla. Tässä mietitään myös kustannuksia tinkimättä turvallisuudesta. Tässä ei voida enää mennä takaisinpäin kansalliselle tasolle esimerkiksi lupamenettelyssä tai sertifioinnissa yritysten kohdalla. Jos näin nyt tekisimme, niin ei tällä ehdotuksella olisi mitään järkeä enää. Meidän täytyy jotenkin pystyä takaamaan se, että erään ja kansallisten virastojen välinen yhteentoimivuus toimii myös, että se kohenee nykytilanteeseen verrattuna, täytyy ajatella myös sitten määräaikoja ja kustannuksia markkinoilla, että nekin supistuvat kuitenkin taaten turvallisuuden. Eräällä täytyy olla myös henkilöstöä riittävästi, jotta se pystyisi selviytymään käytännössä myös kaikista tehtävistään, jota sille sysätään. Meidän täytyy myös taata, että kun siirrytään uuteen järjestelmään, sujuu hyvin ettei se ole liian pitkä myöskään. Meidän täytyy myös taata, että kun jos on vielä kansallisia määräyksiä, niin tiedot ilmoitetaan eralle. Ja sitten vielä yksi kysymys lopuksi, koska tästä, tästä voidaan keskustella myöhemminkin vielä. Ehkä olisi kuitenkin hyvä pohtia tätä, joka liittyy tietoihin, joita on toimijoiden kesken, jos ne ovat vastuussa radioliikenteestä. Ajatellaan näitä vanhoja, vanhaa kalustoa, me tiedetään tarkkaan, kuka on vastuussa mistäkin. Muistelen tässä Retson onnettomuutta, ja siellä oli ongelmia tämän osalta. Eli vastuun kanto täytyy selvittää, kun on kyse vanhastakin kalustosta. Kiitos. Mr. Pagno, Kiitoksia sitten, herra Pagno. No, chers Hyvät kollegat, haluan tuoda esille henkilökohtaisen näkemykseni raideturvallisuudesta raide, rautatievirasto Euroopan tasolla on sellainen käsite, että täytyy tehdä määräykset siitä, että se olisi eh, toiminta, toimintaa velvoitettu silloin, kun on selkeitä puutteita kansallisten viranomaisten toiminnassa mitkä ovat sitten kansallisten viranomaisten tehtävät. Ne eivät voi rajoittua pelkästään siihen, että ne toteuttavat vaihtoehtoista, vapaaehtoista valvontaa ja ex post turvasertifiointien tarkistusta Euroopassa. Minun mielestäni direktiivin täytyy ennen kaikkea ottaa huomioon turvallisuusarkkitehtuuri yhteentoimivuudessa, joka mahdollistaa sen, että todella harmonisoidaan kansallisia sääntöjä ja täytäntöönpannaan sääntöjä yhtenäisesti näissä turvallisuusmääräyksissä. Puheenjohtaja, kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti siitäpä se. Tältä osin, jos aikaa on, niin esittelijät ovat lopussa vielä. Herra mitä vielä? Jotain muutako? työjärjestyspuheenvuoro. No, no niin, all e right, because I asked you. Erasta ajattelin jo niin sanoa jotain. We love the rapport. Erassa ensin esittelijät ja sitten te aikananne. So, on niin, all right. Eli, Era, Robert, kuusi minuuttia. Kaikki ovat nyt innokkaita kuulemaan Erasta. Anna palaa. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että kollegat ovat niin kiinnostuneita tästä aiheesta. Sehän on kolmas pilari. Ja oikeastaan yhteen veto kahdesta aiemmasta aiheesta, nimittäin yhteen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Näin ollen ei varmaankaan ole liian vaikeaa päästä yksimielisyyteen ERAn kasvavasta roolista. Sillä on periaatteessa kaksi tehtävää. Ensinnäkin se myöntää turvallisuus- todistuksia rautatieyhtiöille, jotka toimivat EU-ssa. Ja toiseksi se antaa luvat kalustolle. Ja kolmanneksi se vastaa kaluston vastaavuudesta ja signalisaatiojärjestelmistä, jotka parantavat koko raideliikennejärjestelmän toimivuutta. Minusta meidän pitäisi pohtia tätä tilannetta ja sitä, tarvitaanko rautatievirastolle jonkinlainen siirtymäaika, kun otetaan huomioon nämä uudet tehtävät komissiossa. Tällaista siirtymäkautta ei nyt ole ajateltu käytettävän, mutta kyllä tässä voidaan pohtia myös ilmailuliikenteen tilannetta. Silloinhan noudatettiin siirtymäkautta. Ilmailualalla kansalliset viranomaiset edelleenkin toimivat. Meillä on tärkeitä tehtäviä ja jos toteamme, että jonkun vuoden kuluttua kansalliset viranomaiset sitten katoaisivat, niin eihän se pidä paikkaansa. Niillä toki on muitakin tehtäviä, joita ei myönnetä Euroopan rautatievirastolle. No, kuka sitten maksaa mitäkin tässä sertifioinnissa, lupajärjestelmässä. On sellaisia maita, joissa todistukset myönnetään maksutta ja kustannukset katetaan kansallisesta budjetista. On myös sellaisia maita, joissa nämä palvelut ovat hyvinkin kalliita. Meidän tehtävänämme on löytää sellainen ratkaisu, jossa huomioimme asiakkaan tilanteen. Onpa sitten kyseessä tuotteiden valmistaja tai raideliikenteen harjoittaja. Joko niin, että saadaan eralta lupa, sertifikaatti tiettyä maksua vastaan, niin että lupa sitten olisi EU-ssa voimassa koko EU-ssa e kokonaisuutena, tai sitten toinen vaihtoehto, jos rautatie yritys ei ole aivan näin kunnianhimoinen ja haluaa toimia vain yhdessä jäsenvaltiossa, niin pitäisi säilyttää mahdollisuus saada lupa kansalliselta viranomaiselta. Jos valinnanvaraa ei ole, jos vaihtoehtoja asiakkaan näkökulmasta ei ole, niin silloinhan me rajoitamme toiminnan niin, että vain ERA voi tässä myöntää lupia. Jos ERA vie hyvin nopeasti nämä kansallisten viranomaisten tehtävät, niin toki täytyy sitten informoida yhteistyömenettelyistä kansallisia viranomaisia. Me emme me halua, että aikatauluja pitkitetään ja kustannukset kasvavat operaattoreiden näkökulmasta. Täytyy muistaa, että Tämä ongelma on todellinen ongelma. Meidän on poliitikkoina löydettävä tähän hyvä kompromissi. Me voisimme ehdottaa tällaista yhden luukujärjestelmää niille operaattoreille, jotka ovat kiinnostuneita tästä, tai sitten niin, että olisi mahdollista hakea myös yhden markkina-alueen lupaa. No sitten meillä on näitä varsin eristyksissä olevia markkina-alueita. Tämä on minulle tärkeä aihe. Olen liet. Liettuan ja Viron ja myös Suomen kollegoiden kanssa tästä keskustellut tilanne, joka liittyy tähän raideleveyteen. Eiväthän nämä raideleveydet ole niinkään eristyksissä. En vaan pikemminkin ne olivat integroituneet entisen Neuvostoliiton kanssa. Ne ovat nyt eristyksissä musta Euroopan unionista, mutta kyllä tämä tilanne täytyy ottaa huomioon ja se on aika lailla kummastuttava. Meillä on tietokanta, joka liittyy tähän raiden leveyteen ja tietokantaa hallinnoidaan sitten Moskovasta. Se sijaitsee siellä. En tiedä, mitä tapahtuisi, jos kaikki nämä tehtävät sitten annettaisiinkin eralle, se ei voisi sitten lupia myöntää näille kalusto, kalustoille, koska hallinnointi tapahtuu Moskovasta. Tässä täytyy muistaa tekniset kysymykset, mutta täytyy tämän lisäksi huomioida tämä epänormaali tilanne, joka vallitsee. Latviassa Liettuassa on vetureita, jotka eivät pääse rajan ylitse. Ja kalusto Suomesta ei voi liikennöidä Venäjälle. Toivon, että tässä päästään hyvään kompromissiin. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Tsiile. Ennen kuin herra Rikkeer pääsee ääneen, täällä on muuten hänenkin vieraitaan Rova Krismikin vieraita mutta samasta maasta. He edustavat Buleen kaupunkin osan yhdistystä lähellä messiä muuten. Tervetuloa liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokoukseen. Toivottavasti nautitte olostanne täällä Brysselissä ja pidätte mielenkiintoisena, mitä me täällä teemme. Toteasin vain sen verran, että ei ole mikään sattuma, että tämä puhuja, joka nyt pääsee äänen, on ranskalainen ja sitä paitsi myös varapuheenjohtaja Dominik Riker. Dominik, neljä minuuttia, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla edellisiä puhujia turvallisuudesta, yhteentoimivuudesta ja nyt Robertia puolestaan esittelijänä rautatevirastosta. Jos tästä nyt ollaan aika lailla samaa mieltä tässä valiokunnassa ja parlamentissa. Kaikki olemme Euroopan myönteisiä ja haluamme totta kai rauta, raideliikennettä ja haluamme yhdentämistä, eli ei siinä mitään ongelmaa. Paitsi, että pikkuhiljaa sitten kun mietitään tarkemmin ja täsmällisemmin tätä direktiiviä, niin sitten huomataan, että tässä on tiettyä erimielisyyttäkin. Ja sillä on omat seurauksensa silläkin. Erään ongelmaa niin erahan on myös turvallisuuden yhteentoimivuuden takaina, niin ongelmana siinä on virastossa, että se on siirtymässä sääntelevästä virastosta operatiiviseen virastoon. Eli mikä on tämä rajankäynti roolin vaihdossa? Jos ajatellaan normatiivista puolta, niin parametissa on aika selvä näkemys myös direktiivistä että kun ajatellaan teknisiä määritelmiä yhteen toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyen, että meillä on yhteinen käsitys turvallisuudesta, niin virasto voisi nekin määritellä. Tästä kai nyt on yksimielisyys aika laajalla pohjalla. Sitten kun päästään täytäntöönpanoon, niin siinä sitten törmätäänkin ongelmiin. Eli ajatellen turvasertifikaattia, siis mitä siinä on, millä tasolla. Robert juuri otti esille myös sen, että se tehtäisiin kahdella eri tasolla. Tai sitten lupamenettely, markkinoille pääsy. Siinäkin on hiukkasen eroa näkemyksissä, myös palvelukysymyksissä ja pelkästään markkinoille pääsyssä. Eli totta kai tässä voidaan vähän jarrutella omin vaatimuksin tätä yhdentymistä ja näin myös yhteentoimivuutta ja turvallisuutta. Turvallisuus voi olla sitä, että nyt siinä voidaan sitä tehdään, yhteentoimivuudessa on teknisiä ongelmia, eli viraston valmiudet eivät riitä ehkä. Minä kuvittelisin, että kun tällaisia vastalauseita on olemassa ihan oikeasti, niin, niin vastaus löytyy direktiiveistä, eli tästä pitää jotain saada aikaan. Ensinnäkin täytyy määritellä viraston voimavarat. Minä olen tarkkaan tutustunut komission esityksiin ja mietinpä vain, kun ajatellaan liitteitäkin, niin erään voimavarat eivät ole kyllä tehtävien tasalla, ainakaan erotuksen muodossa. Tässä tarvitaan aikaa ja rahaa, jotta selviydytään tehtävistä. Kyllä tässä tarvitaan yhtälössä voimavaroja tehtävien rinnalle. Muuten tämä sitten hidastaa yhdentymistä ei kerta kaikkiaan ole virastossa kykyä ja valmiuksia reagoida ja toi tehtävistä selviytyä ihan teknisestikään. Sitten toiseksi, kun ajatellaan toimivallan siirtoa kansalliselta tasolta eralle, niin todennäköisesti täytyy uudelleen vielä keskustella joistakin menettelyistä, sitä paitsi muutama kollega on jo viitannutkin tähän. Ja todennäköisesti tarvitaan hiukkasen enemmän aikaa kun ajatellaan nyt nykytilannetta, täytyy olla vähän varovaisin, kun ajatellaan turvallisuuttakin, niin ehkä olisi syytä miettiä siirtymäaikaa tähän. Lopuksi vielä katsotaan, mikä on tämä liittymä kansallisten viranomaisten ja rautatieviraston kesken. Kansalliset viranomaiset eivät halua tietenkään kadota kokonaan. Todennäköisesti ne tukevat rautatievirastoa omalla toiminnallaan, mutta mitä enemmän on kansallisviranomaisten harteilla ja mitä on rautatieviraston harteilla, niin tässä täytyy miettiä, miten pitkällä päästään eurooppalaisiin puitteisiin raideliikenteessä ja mahdollisimman pitkällä yhdennetään tätä. Eli tässä täytyy jotenkin pystyä jakamaan tehtävät kunnolla. Bang on, Dominic, absolutely. Loistava Dominic, täsmälleen neljä minuuttia. Ja sitten ranskalaiset vierat saavat nauttia vielä Ranskasta, mutta nyt sosialisti, herra Barnio, olkaa hyvä. Kiitos, katsotaan. Onko Ranskan tiimi mielistä aivan loppuun saakka sen suhteen, mitä Dominik Rike totesi? Lainsäädäntöehdotukset tässä neljännessä rautatiepaketissa tekniseltä osaltaan pyrkivät parantamaan raideturvallisuutta ja kilpailukykyä sektorilla. Tätä tarkistusta raidealalla odotellaan, koska tällä hetkellä lupamenettelyssä on valtavasti viivästyksiä, jopa kahden vuoden verran kaluston osalta, ja kustannukset ovat korkealla. Valitettavasti voin vain yhtyä siihen diagnostiikkaan, jonka Euroopan komissio on esittänyt heikkouksista ja rajoitteista, joita meillä on Euroopassa teknisellä alalla. Sen takia, ja me olemme sen puolesta, että erän roolia tehostetaan. Sehän toimii Valanssienin kaunissa kaupungissa, niin kuin tiedätte. Se tukee sieltä teknistä yhteentoimivuutta ja äh, turvanormien, ter- turvamenettelyjen harmonisointia niin, että saadaan äh, lupamenettely yhtenäiseksi ja että virastolla olisi toimivaltuudet toimia niin, että ei synny näitä ristiriitoja, joita 25 eri toimijan yhteistyössä monesti syntyy. Yksi päätöksen tekevä luukku olisi näissä lupa-asioissa ja turvallisuuskysymyksissä tervetullut. Me katsomme, että selkeytys kuitenkin viraston toimivaltuuksista ja resursseista olisivat vielä tarpeen. Me tuemme tavoitetta, jonka komissio on asettanut vähentää kansallisten sääntöjen määrää niin, että päällekkäiset ylimääräiset säännöt poistettaisiin. Kuitenkin katsomme, että Euroopan unionin lainsäädännössä pitäisi mahdollistaa siirtymäkausi, jolloin eräällä tavallaan olisi tämä laajentumisvaihe käynnissä. Näin saamme asiantuntijuutta äh, tässä uudessa roolissa, joka erällä olisi nythän puhutaan pelkästään sään, sääntelyvalvuutuksesta, eli normatiivisesta tehtävästä, mutta sitten yhtäkkiä annetaankin päätöksentekovaltuutuksia tällaisella alalla, joka vaikuttaa suoraan raideturvallisuuteen, niin näin ollen erään täytyy vaihe vaiheelta päästä siihen tilanteeseen, että se kantaa vastuun näistä, näistä uusista tehtävistä. Tässä voitaisiin ajatella sitä, mitä on tehty ilmailun alalla Euroopassa. Toki tiettyä sopeutumista, sopeuttamista täytyy tehdä. Meillähän on 2002 vuoden asetus, jossa määrättiin kolme ja puolen vuoden siirtymäkaudesta, jolloin jäsenvaltiot voivat jatkaa äh, sertifikointia tämä totta kai niin, että huomioidaan myös komission ja viraston rooli ja sitten syrjivyyttä ei pääse tapahtumaan. Tässä esimerkki, joka voisi mahdollistaa sen, että toimittaisiin sillä tavalla, että tällainen siirtymäkauden kompetenssi toimisi erän hyväksi. Tässä meidän ryhmämme ST-ryhmän kommentit. Puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Herra Venjan, Phil, liberaalien puolesta. Um, yes, I think, uh, Kiitos. Muut jäsen ovat tässä käsitelleet näitä ongelmia. On selvää, että me tarvitsemme ERAta ja NSAta, jotta me saamme selkeät jaot vastuulle niin, että me emme saa vastaavia viivästyksiä kuin tänä päivänä, kun on kysymys turvallisissertifikaattien myöntämisestä kalustolle. Ja mikäli me emme saa selkeäksi näitä vastuulinjauksia, kuten herra Rike sanoi, ja myös äh, voimavaroja siihen, niin äh, me emme ehkäpä saa aikaiseksi sitä, mitä me haluamme. Joten äh, tämä aika kysymys on ehkäpä tämä kaikkein tärkein. että saisimme aikaan toimivaa lainsäädäntöä. Toinen asia liittyy vastuihin. Jos me siirrämme vastuuta rautatievirastolle, kuka sitten on vastuussa vääristä tai mistään mikä on, missä on virheitä myöhemmin näissä turvallisuusasioissa, jos on ongelmia ja vastuukysymyksiä. Tämä täytyy myös määritellä, millä tavalla käsittelemme ei ainoastaan näiden NSAiden ja ERAn vastuissa. Minä haluaisin tällaista hieman kevyempää päärautatievirastoa, jossa kansalliset turvallisuusvirastot hoitaisivat, rautatievirastot hoitaisivat asiat enemmänkin, ehkäpä niin kuin alihankinnalla tai jotenkin, mutta niin kuitenkin, että vastuu jaetaan selkeästi. Meidän täytyy varmistaa, että rautatievirastolla on soveliat resurssit mutta ei niin, että se ottaisi vastuulleen kaikki kansalliset äh, vastuukysymykset. Se olisi liikaa keskittämistä. Sitten oli äh, vielä jokin toinenkin asia, joka nyt karkasi mielestäni. Ehkäpä, äh, no antaapa nyt olla tässä, unohdin mitä minä halusin sanoa. Okei, okay, thank you. Kiitos. Phil. Mr. Kramer for the... Herra Kramer vihreistä, minut ja Mihail. Also natürlich ist klar, wir Onhan selvää, että me haluamme rakentaa rautatieviraston eurooppalaiseksi koordinointikeskukseksi niin, että voimme varmistaa viraston äh, toimivuuden laadun myös. Tämä ei yhden yön aikana tapahdu, se on selvä, mutta kuitenkin tarvitsemmeko näin pitkiä siirtymäkausia? Meillä on ollut monissa asioissa näin, äh, koska äh, tässä suojellaan kansallisia viranomaisia tavalla. Mutta jos me haluamme säästää rahaa, luoda työpaikkoja ja edistää rautatieliikennettä, silloin tämän täytyy tapahtua niin nopeasti kuin mahdollista. Mutta toki täytyy käyttää se aika, mikä siihen tarvitaan, koska yksi asia on selvä, emme me halua poistaa kansallisia viranomaisia. Me haluamme tietyt kompetenssit jättää sinne. Mutta onhan myös selvää, että kansalliset viranomaiset tietyn osin saavat vähemmän kompetenssia, joka on siirretty rautatievirastolle ja silloin ehkäpä sillä on vähemmän virkojakin. EMTS on oikein huippuesimerkki siitä, mitään, miten ei pitäisi toimia, koska on 6000 kilometriä rautateitä, mutta ei yhtäkään veturia, joka voisi ajaa koko sen 6000 kilometriä sen vuoksi, että kaikilla kansallisilla viranomaisilla on erityistoiveensa ja vaatineet sitä, ja teollisuus oli valmis antamaan periksi sen vuoksi, että he halusivat tehdä kauppoja, ja se oli sitten jäsen naapurimaiden haitaksi. Eli Rautatieviraston tulee olla vastuussa tällaisesta täysin. Heidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu ja, ja antaa luvat ja sertifikaatit ja, ja huolehtia siitä, että nämä ovat yhteensopivia nämä järjestelmät eri maissa. Sen täytyy olla selvää. Ja tehtävä jako kansallisten virastojen ja erän kesken on tärkeätä, mutta se on ihan mahdollista on tehty jo ihan hyvää yhteistyötä. Se on käynyt esiin muillakin sektoreilla ja meidän täytyy kopioida se, tietenkin sopeuttaa se rautatiesektorille. Mitä sitten tulee rahoitukseen, se on ihan oma asiansa EASassa. Heidän on maksettava sertifioinnista ja erassa voisi olla tilanne ihan samalla lailla. Se voitaisiin rahoittaa samalla tavalla. Ja kysymys kuuluu luonnollisesti, kun komissio ehdottaa 43 uutta virkaa, riittääkö se, se on yksi asia. Ja minulle paljon ratkaisevampaa, kuten olen sanonut, on jo se, että meillä on eurooppalaisia sääntöjä siitä, että ihmiset saavat toimia tietyissä toimielimissä vain tietyn määrän vuosia. Erässä on hyviä ihmisiä, jotka ovat rakentaneet tätä, mutta joka kahdeksas vuosi tilalle tulee uusi. Eli tiettyä potentiaalia ei voida rakentaa. Jos me haluamme vahvistaa erää, niin, ja eurooppalaiset äh, säännöt ovat sitten sellaiset, että hyvä äh, henkilökunta äh, joutuu pois ja tilalle tulee hölmöjä tai ei ketään, niin eihän se voi niin olla. Eli tässä täytyy nyt saada poikkeuksia nykysääntöihin, muuten tämä päätyy katastrofiin. Odotetaanko vain ensimmäistä onnettomuutta ja sitten vasta korjataan tilanne. Kiitoksia kovasti ja muut puhujat. Ei kun vielä on yksi puhuja. Kaksi minuuttia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aihe, eli Euroopan virasto liittyvät kahteen edelliseen aiheeseenkin. Siksi halusin puheenvuoron tässä vaiheessa. Vähän siltä pohjalta, mitä kollegat ovat todenneet, niin eiköhän ole yhteisymmärrys olemassa siitä, että tarvitaan yhtenäistämistä raideliikenteessä teknisesti ja kalustonkin osalta. Mielestäni tämä nyt on kiistatonta, mutta sitten täytyy miettiä, miten tänä päivänä voidaan vahvistaa rautatieviraston roolia – ja viitan siihen, mitä Dominic Riquet totesi ja Gilles Barnier, molemmat jo totesivatkin, että on kahdenlaistakin tarvetta. Ensinnäkin tarvitaan voimavaroja. Ei voida ajatella, että on näin kunnianhimoinen teksti, joka antaa kuitenkin toimivaltaa yhä enemmän virastolle ilman, että siinä rinnalla on myös tarvittavat voimavarat. Tämä on epäyhtälö, joka johtaa epäonnistumiseen ja turvallisuus joutuu huonon valoon tai ajatella ylipäätään mitä tavoitteita meillä on rautatieliikenteen osalta. Eli meidän täytyy nyt selväjärkisesti ja vastuullisesti miettiä voimavarakysymyksiä ja verota komissioon, kuten Mikael totesi, että on muitakin kuin vain 43 yksikköä. On komissiossa saattaa todellinen eurooppalainen rautatievirasto, jota vahvistetaan. Ja sitten siirtymäkaudet. Minä olen kyllä samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme ylikansallista toimivaltaa, jota vielä vahvistetaankin, mutta ei noin vain poistaa kansallisia viranomaisia. Ne ovat olemassa, heillä on oma toimivaltansa, heidän täytyy pystyä ymmärtämään, että yläpuolella on kyllä rautatievirasto, joka voi välittääkin ja säätää teknisissä kysymyksissä ja kalustonkin osalta. Sitten muodolliseen kysymykseen mennäkseni, jos ajatellaan, että tässä on komissiossa myös puhuttu määräajoista, nopeudesta. Komission tekstissä tästä puhutaan, niin se ei ole riittävän selkeä. Siellä tarvitaan selvä määräaika, että voidaan antaa valitukseen vastaus. Sitten lopuksi vielä puheenjohtaja, meidän täytyy myös huomioida paremmin tämä ulottuvuus, joka liittyy johdonmukaisuuteen kun meillä on vain yhtenäinen yksi sertifikaatti, täytyy tiettiä, että tämä myös rahtiliikeen osalta ei voi ajatella pelkästään yhtä yhtenäistä sertifikaattia. Kiitoksia. Sitten minä lyhyesti puutun myös keskusteluun kolme mietinnön osalta. No nyt ainakin on käynyt ilmi, että meidän täytyy vielä yhteentoimivuutta kohennettaa. Herra Bach Kramer ja muutkin totesivat, että on ihan hölynpölyä, ettei vieläkään pystytä kuljettamaan junia tänä vuonna 2013 yli rajojen. No ymmärsin, ettei se 69 onnistu, mutta jos ajatellaan vuotta 2013, ei vieläkään. Ja tässä oli ihan hyvä vertailu ilmailualaan. Jos meillä olisi sama järjestelmä ilmailualalla kuin meillä on rautateillä, niin Airbus-koneet olisivat vielä maassa ja odottelemassa sertifikaattia eri jäsenvaltioista. Ei tässä olisi A320 tai 380 ja mitä muutakaan. Ehkäpä rautatialalla voisi tätä miettiä ihan vakavasti. Olen samaa mieltä joiltakin osin, että kun ajatellaan viraston voimavaroja, niin ei niitä ole riittävästi, että annetaan ihan kaikki virastolle – mutta kyllä tässä tarvitaan jonkinlainen nokkimisjärjestys, kenellä on viimeinen sana yhteen toimivuudessa ja muussakin. Ja tässä on kyllä jotain sijaa kansallisille elimillekin vielä, niin että voidaan jotain sertifioida, jos on kyse pelkästään vain kansallisesta verkosta eikä laajemmista eurooppalaisista puitteista. Lopuksi vielä yksi juttu, no aina tämän sanonkin, muistuttaisin vaivaliokunnalle, ennen kuin puhuvat ylipäätään. Ajatellaan historiallisia rautateitä, jotka ovat pääreiteillä ehkä liikenteessä. Tiedän, että siitä tulee iso lasku, ellei jotain tehdä, että autetaan näitä historiallisia kuvioita. No niin, minä lopetan tähän itse. No Eeva, ihan lyhyesti sitten sen verran kärsivällä minulla, jos lyhyesti puhut. Said, you... Vain kommentti siihen, mitä sanoitte. Viittasitte vuoteen 1969. Junat Itävallasta Italian kyllä toimivat silloin. Kyllä tämä joskus on vähän vaikeaa. With my... No, ymmärrän toki. Niin jos minä nyt puhun historiallisten reittien puolesta niin totesin, että silloin kun meillä oli ihan täydellisesti yhteen toimivat, silloin kun meillä oli höyryjunat, mutta minunkin on nyt tunnustettava, että ei höyryveturoihin enää voi palata. No mutta se pitää paikkaansa. Mitä täällä on todettu, niin se on ihan totta. Kestää kauemmin mennä junalla Belgiasta Luxemburgiin kuin 50 vuotta sitten. Ei, ei se nyt niin voi mennä. No jotain muuta kohdasta on tullut, mutta ei se näin voi mennä. Herra Pakkee, No niin, tässä vielä pari minuuttia kullekin. No, ehkä olen vähän avokettisempi, että anna 15 minuuttia, mutta sitten nujin kyllä voimaperäisesti, jos sen yli menee. Eli komissiosta, herra Pake. Chairman, thank you very much. Um, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä runsaskätisyydestä Oming, it's just a one-off, okay? Ihan tällä kertaa vain, ei se joka kertaa varten ole. Point is, is well known to the... No niin, tämä tieto kyllä on hyvin tiedossa komissiossakin. Paljon on jo sanottu teknisestä pilarista ja sen perusteluista tässä rautatiepaketissa. Olen tyytyväinen siitä laajasta tuesta, jota olemme näille perusteluille kuulleet. Tuskin tarvitsee palata siihen, miksi ehdotus tehtiin esittäjä, varjot ja jäsenet äh, ovat perustelut kyllä hyvin esittäneet, paremmin kuin minä voisin niitä esittää. No kolme ehdotusta ja sitten johtopäätös. Ensinnäkin rautatievirastokysymys. Ja oikeastaan reaktiona lukuisiin kommentteihin totean, että on aivan selvää, että rautatievirasto olisi keskeinen toimija, keskeinen elin, jonka uhka ympärillä että nämä turvallisuuskysymykset ja yhteen toimivuuskysymykset pyörisivät. Komissio ottaa opiksi niistä ongelmista, joita meillä on ollut olemassa olevan puitteiston täytäntöönpanossa. Kapasiteetti kansallisissa viranomaisissa on kovin eriäväinen, on erilaisia hallinnollisia kulttuureita ja lähestymistapoja olemassa olevaan lainsäädäntöön aivan niin kuin monet jäsenet ovat todenneet, että pitäisikin tehdä, niin olemme perehtyneet ilmailun turvallisuusvirastoon, joka on nyt vuosikymmenen toiminut. Silloin kun se perustettiin, niin monet asiantuntijuuteen, kompetenssiin, resursseihin liittyvät kysymykset olivat osana keskustelua parlamentissa. Puhuttiin myös kansallisten toimijoiden ja Euroopan tason viraston välisistä työnjakokysymyksistä. Ensin täytyy korostaa sitä, että tämä konsepti, joka on saanut laajaa tukea ja myös neuvostossa, on ensinnäkin sellainen, että Rautatievirasto tekee luonnollisesti läheistä yhteistyötä kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa. Ne eivät katoa minnekään, niillä on tarpeellinen rooli – kun otetaan huomioon kansallisten raidejärjestelmien erityispiirteet, ja ne myös tukevat rautatieviraston erän tekemää työtä, aivan niin kuin Dominique Riquet totesi, ja sille myös muut kollegat. Ne tukevat rautatievirastoa, joka ei juurikaan kasvaisi. Olemme lisänneet henkilömäärä 43 henkilöä. Jos viraston pitäisi yksin hoitaa koko työsarka, niin tarvittaisiin 200 uutta työntekijää. Eli tämä on se vertailukohta, jota kenties olisi hyvä pohtia. 43 meidän mielestämme olisi riittävä määrä henkilöstöä, kun otetaan huomioon ne tehtävät, jotka, joita me ehdotamme ja joka totta kai päätetään sitten yhteispäätösmenettelyssä. Jos virasto tekee läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa näiden ehdotusten pohjalta, niin Tarkoitus on varmistaa, että yhteen toimivuus, yhteistyö todellakin toteutuu. Vastuu ja päätöksenteko meidän ehdotuksemme mukaisesti pysyisi erässä. Toivomme, että tämä lähestymistapa kattaa niitä huolia ja asiantuntijoiden liittyviä kysymyksiä, joita tänä aamupäivänä olemme kuulleet. Viittaisin myös kysymykseen siirtymäajasta. Monet jäsenet ovat myös korostaneet tätä. Komission ehdotuksessa on erän roolin kasvattamisvaihe oikeastaan laajennettu neljän vuoden ajalle. Ja tämän jälkeen vielä vastuun ja toiminnan laajentamisen kannalta neljän vuoden jatkokausi. Eli kyllä erän täytyy valmistella maastoa sillä, että se voi sitten täyden vastuun kantaa, mutta haluaisin todella voimakkaasti korostaa vakuuttuneisuutta ja komission vakuuttuneisuutta sitä, että virasto on nyt päässyt sellaiseen kypsyysvaiheeseen, jolloin se voi sitten katsoa tulevaisuuteen äh, muistaen tämän kasvavan roolinsa. Kun ajatellaan henkilöstön laadukkuutta ja turvallisuustyötä, niin tämän takia olemme vakuuttuneita, että todellakin erä olisi tämän kauden jälkeen valmis kantamaan vastuunsa, hoitamaan tehtävänsä. Näin pääsenkin viimeiseen seikkaan, joka liittyy virastoon, nimittäin vastuukysymys. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Jo nyt virastolla on vastuu ja henkilöstöllä on vastuu, joka myös säädellään asetuksessa ja henkilöstöasetuksessa mutta pitää paikkansa, että kasvava rooli johtaa siihen, että tätäkin kysymystä on uudelleen pohdittava. Irlanti neuvoston puheenjohtajana on tehnyt työtä ja joutuu tekemään työtä, että tämä vastuukysymys asianmukaisella tavalla otetaan huomioon ja käsitellään ja että myös hallinnon näkökulma tässä näkyy jäsenvaltioissa. No sitten yhteen toimivuus ja turvallisuus lähestymistapa tässä on äh, samankaltainen. Ehdotus on sellainen, että pikkuhiljaa siirryttäisiin kansallista säännöistä kohti eurooppalaista harmonisoitua säännöstöä ja luvat ja sertifikaatiot annettaisiin eurooppalaisten sääntöjen pohjalta Toki meillä on kansallisia sääntöjä, ne jotka ovat avoimia, joista ilmoitetaan ja joita käytetään virastossa, viraston toimesta, ovat myös osana näitä menettelyjä, mutta kyllä meillä olisi sitten yksi ja ainoa sertifikaatti, joka myönnettäisiin erasta. Tämä liittyy myös ny- nykyisiin olemassa oleviin menettelytapoihin. Kansallisia sääntöjä nyt tarkastellaan ja niiden soveltamisalaa ikään kuin kavennetaan. Nehän ovat perintöä tavallaan aiemmilta ajoilta. Ja ajan mittaan niitä on jo vähennetty, niitä on karsittu. Ja ehdotuksessa on myös sellaisia määräyksiä, jotka auttavat virastoa ja kansallisia viranomaisia keskittymään siihen, että näitä kansallisia sääntöjä jatkossakin vähennetään. Eli yksi sertifikaatti, jonka Euroopan rautatievirasto myöntäisi. Jos vielä sallitte yhden kommentin turvallisuuteen liittyen. Totta kai sekä yhteen toimivuus että turvallisuus ja sen uudelleen tarkastelu olivat keskusteluissa keskeisinä, kun valmistelimme ehdotusta kaiken kaikkiaan tässä pyritään lisäämään turvallisuustasoa niin, että selkeästi vastuu määritellään toisaalta kansallisten viranomaisten tehtäväalan ja toisaalta eh, erän tehtäväalan. Ja valvontaviranomaisten ja toisaalta infrastruktuurin hallinnoijien ja eh, junaliikenteen eh, yritysten välillä. Toiseksi me katsomme, että kun pikkuhiljaa siirrytään kohti erän toimivuutta, niin näin vapautuu resursseja kansallisissa viranomaisissa. Tällä hetkellähän ne joutuvat tekemään paljon paperityötä. Resursseja vapautuisi, joita voitaisiin sitten käyttää konkreettisen tason tar- tarkastuksiin jäsenvaltioiden tasolla. Tästä kysymyksestä varmasti keskustellaan Katsomme, että tällä ehdotuksella voimme turvallisuutta lisätä. Se on meille oleellisen tärkeää. Vielä pari kommenttia täsmällisemmin jäsenten kysymyksiin liittyen. Ensinnäkin hallinnollisesta taakasta ja siitä vaarasta, että olemassa olevat luvat vaarantuisivat. Tämäkin on tärkeä näkökulma ja se on huomioitu myös ehdotuksessa näitä sertifikaatteja ei tarvitse uusia, kun esimerkiksi kalustoa ei uusita, tai kunhan yritys ei päätä lähteä toimimaan toisen jäsenvaltion markkinoilla. Eli nämä sertifikaatit komission ehdotuksessa eivät vaarannu. Vain merkittävien muutosten tapauksessa vaadittaisiin uusi lupamenettely. Ja toinen kommentti, tässähän puhun nimenomaan kalustosta ja yrityksistä kiinteistä, kiinteästä infrastruktuurista. Komissio ehdottaa, että seurattaisiin tilannetta, mutta tehtäisiin myös päätöksiä kalustosta ja myös näistä kiinteistä infrastruktuureista. Ei tämä tietenkään ole helppo tehtävä myöskään muiden viranomaisten kannalta, eli tässä varmasti tarvitaan toimielinten välistä prosessia edelleenkin. Puheenjohtaja, vielä pieni hetki lopun. Haluan kiittää teitä ja kiittää jäseniä tämän aamupäivän keskustelusta. Tekninen pilari osana tätä kokonaispakettia on aika lailla monimutkainen ehdotus mielestäni. Lain säätäjän tehtävänä on varmistaa, että prosessin lopussa saamme aikaiseksi selkeät säännöt, selkeän vastuujaon. Ja jos tässä onnistumme, niin uskon, että olemme voineet ottaa opiksi vuoden 2008 paketista. Se oli kunnianhimoinen hanke, mutta täytäntöönpano on ollut aika lailla ongelmallista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja Ja sitten esittelet pari minuuttia kukin. Jos teillä nyt jotain sanottavaa on, Rovadi Grandes ensin tietysti. Ei kun anteeksi. My apology. Olen pahoillani. Rova Bilbao. Soy, soy mujer pequeña. Pikkunainen olen, mutta olemassa silti. No toista kertaa olette huomaamatta minut jo. No tästä vaiheessa sanoisin, että tämän päivän keskustelu on ollut kovin kiintoissa ja minä tartu kaikkein myönteisimpään. Tässä on tavallaan sellainen vastaus tullut ehdotuksen, että olemme kyllä samaa mieltä siitä, että eteenpäin on päästävä, saadaan vahva eurooppalainen viranomainen, selkeytetään sääntöjä ja sitoudutaan siihen, että me saamme kilpailukykyisemmän sektorin tästä. Ja totta kai meidän täytyy tarjota virastolle myös voimavaroja määritellä myös työnjako kunkin toimijan osalta enemmän laatua, turvallisuutta käyttäjille. Siksi minä uskon, että tarvitsemme myös yhden lukun periaatteen, siirtymäkaudet ja niin edelleen. Ja varmasti jatkossa tätä työstämme kiintoisa työsarka edessä. Minä luotan siihen, että tällä kertaa otamme ratkaisevan askeleen eteenpäin ja yksi esimerkki kansalaisille hyvästä työstä. Sitäkin tarvitaan. Kiitos. Thank. Kiitos, herra Kramer. Ich bedanke mich auf. Minä kiitän myös tästä keskustelusta. Yksi asia on selvä, me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että me haluamme nämä kolme asiaa. Ainahan tilanne ei ole sellainen, mutta nyt se on niin. Mutta vaara piilee yksityiskohdissa. Onneksi meillä on kuitenkin kokemuksia menneisyydestä, jotka eivät ole niin kovinkaan positiivisia. Osaamme olla siis varpaillamme. Ja äh, oletteko te samaa mieltä Kanssani siitä, että komissiolla on viimeinen sana, mikäli syntyy konflikti. Eli siis äh, kom, ähm, päätösvalta, toimivalta on selvää, mutta jos tulee sitten ongelma erän kanssa, niin onko komissiolla viimeinen sana? Ja toinen asia, erän henkilökunnan äh, vaihtuvuus, sieltä ette sanoneet mitään. Näettekö te samalla tavalla sen kuin me vai äh, mikä tilanne on? Haluaisin selvät vastaukset. Kiitos. Thank you, Robert. Kiitos, Robert. Thank you, Brian. Uh... Kiitos, Brian. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, kuten herra Paketakin hänen kommenteistaan. Varmasti viesti meni perille myös vastuista, siirtymäkausista, myös muutoksen haun osalta. Yleisesti ottaen olen kyllä samaa mieltä komission esityksen kanssa, että ERA saa enemmän vastuuta kuitenkin niin, että ollaan järkeviä sikäli, että kaikki toimijat, valmistajat ja rautatietomajat ovat tyytyväisiä tähän. Jos ajatellaan jäsenvaltioita, joilla on rautateitä, eli 25, niin täytyy saada tilanne sitten sellaiseksi, että kun tämä lainsäädäntö on hyväksytty, ettei ainakaan tilanne huonone, vaan kohentuu. Se on nyt kai tärkeää ja myös voimavarakysymys, joka minun mielestäni on tärkeää, varsinkin ajatellaan inhimillisiä voimavaroja, ehkä se vielä menettelee, mutta katsotaan sitten komission esitystä erän osalta. Erä sitten tietää, mitä voi tehdä, jos se nyt sellaiseksi jää, kun komissio on esittänyt. Ja, ja jos ajatellaan tätä Itävallan ja Italian ja Itävallan yhteyttä, niin meillä oli ennen toista maailmansotaa kyllä rautatieyhteys Berliiniinkin, ja nyt jotenkin täytyy ymmärtää, missä maa vakaa Euroopan unionissa tällä hetkellä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Robert. Ja todellakin varmasti hieno höyryveturi siellä oli vetämässä. Kiitoksia kovasti tästä. En minä ollut siellä veturikuljettajana, en. En minäkään niin vanha ole. No kiitoksia tästä kaikille. Näin päätämme tämän osuuden. Ja sitten huomenna palaamme toiseen pakettiin, mutta iltapäivällä lentomatkustajan oikeuksista, eli tavataan kello 15. Kiitoksia kaikille, että pitäydytte aikatauluunkin. Se helpottaa ihan valtavasti puheenjohtajan työtä, jos kaikki noudattavat aikataulua. Kiitoksia kovasti.